Uh, good morning uh, everybody. Um, welcome to our... Huomenta kaikki ja tervetuloa kokoukseemme. Ensinnä hyväksymme esityslistan. Täällä on joitakin pieniä muutoksia. Iltapäivän istuntohan on peruutettu. Muita kommentteja ei ole, enkä voimme hyväksyä siis pöyt- haluaisin tehdä yhden ilmoituksen. Haluan kertoa teille 46 kohdan kaksi mukaisesti työjärjestyksessä meidän valiokuntamme keskusteli niiden tekijöiden kanssa, jotka puhuivat tuoteeroista Länsi- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Tämä oli kesäkuulta. Ja sitten tämän kokouksen jälkeen koordinaattorit päättivät kokouksemme aikana heinäkuussa ottaa selvää, onko komissio jättänyt toimimatta sen jälkeen, kun parlamentti teki päätöslauselmansa koskien uudesta kuluttajapolitiikasta – ja strategista Euroopassa. Minä itse olin kokouksessa komissaari Jourovaan kanssa 12. syyskuuta viime Strasbourgin istunnon aikana siis. Ja, ja siinä kokouksessa komissaari kertoi, että hän aikoi esitellä tulkintaan liittyvän kannanoton epäreilusta kaupallista käytänteistä juuri tarttuen ö, tuotteiden kaksoislaatuun. Näin ollen jatkossa on sovittu siitä, että koordinaattorit odottaisivat ensin tätä esitystä ennen kuin tekevät mitään päätöstä jatkotoimista. Sitten vielä toinen ilmoitus, kuten te kaikki tiedätte, tämä ne suora toisistaan verkossa, ja tämä on siis tällainen sähköinen kokous myös. Mitä tulee sitten toimijoiden välisiin neuvotteluihin. Tämä aihe on peruttu. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme mennä suoraan ensimmäiseen kohtaan esityslistalla, ja se on tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskevat sopimukset kohta neljä. Pascal Arimou on esittelijämme asiassa ja me kuulemme myös esityksen mahdollisista tarkistuksista, joita teimme, jossa otetaan käyttöön kaupalliset takeet. Itse asiassa me tilasimme tällaisen vaikutusarvion tai tämän vaikutusarvion Seuraavia vaikutuksia on arvioitu. Vaikutus yrityksiin ja erityisesti pk-yrityksiin ja pienvalmistajiin. Tässä arvioidaan mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä tästä. Samoin, miten tämä vaikuttaa kuluttajasuojan, arvioidaan mahdollisia hyötyjä, haittoja ja kustannuksia. Tässäkin sitten vaikutus ympäristöasioihin ja kestävään kulutukseen ja vaikutus lainsäädännön puitteiden johdonmukaisten kuluttajasuojakysymyksestä vielä lopuksi, missä määrin noudatetaan toisellisuusperiaatetta ja suhteellisuutta. Haluaisin toivottaa tästä tervetulleeksi ne, jotka laativat meille tämän vaikutusarvioinnin, Silva Bouillon ja Stefan Van Kamp. He ovat tutkijoita, Center for European Policies ja toinen tulee Time Laxista. Ja haluaisin nyt antaa teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. So thank you very much for... Kiitoksia paljon siitä, että saamme tilaisuuden nyt esitellä joitakin löydöksiä tästä tai johtopäätöksistä vaikutusarviosta. Uskon, että tämä esitys pian saadaan myöskin tuonne näkyviin. Kyse laajasta vaikutusarviosta, monimutkaisesta sellaisesta. Siinä katettiin monia seikkoja, joten uskon, että nyt voin pikkuhiljaa aloittaa tämän esitykseni. Queenson. Mä sitten jotakin ongelmia tämän näytön kanssa. Toimiiko vai eikö? Okay, so we're waiting for the technician, so... Okay. If... Me tässä teknikot voisivat tehdä tämmönsä. Jos voisitte kuitenkin aloittaa ilman, uskon, että Joitakin esityksen PowerPointteja on saatavillakin. Onko näin? Kyllä. Joten e, e-meeting-sivulta voitte löytää nämä ja voitte seurata esitystä siellä. Siellä. We never... Voin kyllä ottaa muutaman minuutin. I think we should just be sitting here. Okay. So just before starting... No, ennen kuin aloitan tutkimuksen esittelyn, kuten voitte havaita, me pistimme mukaan kaksi seikkaa tähän mukaan. Ensinnäkin komission tekemä tarkistus Fitness Check vuodelta 2017. Toisaalta katsoimme eu tilannetta ja osoittautui, että kuluttajan oikeuksissa on eroja eri jäsenvaltiossa. Tämä on toiseksi tärkein päätöksenteko peruste, kun kuluttaja ostaa tuotteita toisesta maasta esimerkiksi. Tuotteiden kesto on tärkeässä asemassa. Mikäli tuotteessa on vikaa, niin se täytyy voida tehdä. tämä on tärkeässä markkinan kannalta. Toinen on tänä vuonna julkaistu tutkimus, joka liittyy takuuseen ja elinkaarajatteluun kuluttajaliittojen ja alan järjestöjen näkemys on, että tämä lifespan elinkaariajattelu parantaisi tuotteiden suunnittelua. Tämä on lähtökohtana. Eli elinkaariajattelun ottaminen kuluttajia koskeviin sääntöihin. Tätä täytyy pohtia tarkemmin. Siksi tänä päivänä tämän pohjalta Teemme tämän vaikutusarvion Euroopan parlamentin pyynnöstä. Seuraavalla sivulla on sitten neljä alaotsikkoa, tämä tyypillistä. kaikki sana neljä vaihetta. Ensinnäkin ongelman määrittely. Toiseksi menetelmät, joita käytimme. Kolmeksi kerromme poliittisista vaihtoehdoista. Määrittelemme niitä lukuisia Ja sitten katsomme, miten saadaan johdonmukaisia poliittisia vaihtoehtoja ehdolle. Ja sitten me lopuksi vielä arvioidaan ne poliittisia vaihtoehtoja ja niiden hyötyjä. Ensinnäkin olemme määrittelystä. Ajatus on, että analyysimme perustuu olettamuksille, tietyille olettamuksille – Aloitimme tämän kaksi kolme vuotta sitten, joten meillä oli tiettyjä alus, perusolettamia pohjalla. Mikäli meillä on Nyt saatiin nämä kalvotkin näkyviin. Hienoa. Otimme pohjaksi kahden vuoden harmensoidun juurisen takuun joka mukautuu nykyiseen markkinatilanteeseen, mutta myöskin tulevaan markkinakehitykseen. Varmistut kahden vuoden takuaika. Ongelma on se, että mikäli ei noudata, tuote ei noudata verkkomyyntiä koskevan direktiivin vaatimuksen omassa laillinen takuu, että tavara voi toimittaa takaisin myyjälle, ei siis valmistajalle. Silloin myyjällä on vastuu siitä, että tuote ei vastaa vaatimuksia. Tämä on staattinen käsite, joka täytyy päteä sillä hetkellä, kun kuluttaja ostaa tuotteen. Mikäli tuote ei ole tarkoituksenmukainen, ei niin vasta vaatimuksia. Mikäli se ongelma ilmenee kahden vuoden sisällä sen, että kun tavara on ostettu, silloin kuluttajalla on oikeus vaatia korvauksia. Ne on määritelty oikeudellisessa kehyksessä. siinä on hierarkinen järjestelmä, joka perustuu lähinnä siihen, että tuote korjataan tai kor, korjataan tai korvataan toisella. Kahden vuoden maksimikausi on määritelty jonka sisällä ongelma täytyy ilmetä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun on kyse kestokulutushyödykkeistä, joiden pitäisi kestää pidempään kuin kaksi vuotta, ei ole mahdollisuutta ryhtyä oikeustoimiin, mikäli ongelma ilmenee. On osoittautunut, että tämä on erittäin tärkeä seikka tietystikin. Kestävyydestä on tulossa yhä tärkeämpi asia, ei pelkästään kuluttajansuojan kannalta, vaan myöskin kun on kyse politiikasta ja kiertotaloudesta ja kestävyydestä mikäli Euroopan unioni haluaa tukea kestävyyttä. Siviilipuolellakin pitäisi olla jonkinlainen mahdollisuus hoitaa asia kuntoon. Erityinen seikka on älylaitteiden ja tavaran internetin esimarssi. Mikäli tuote ei vastaa vaatimuksia siellä, Ostohetkellä ei ole niinkään tärkeää tuntea vastaan vaatimuksella. kyse on tuotteista, jo, jo, jotka yhdistetään verkkoon. Niitä täytyy voida päivittää ja tietoja täytyy voida vaihtaa. Mukaan on eri toimijoita, joilla on erittäin tärkeä rooli, kun on kyse tiedosta ja tuotteen valvonnasta, sensoreista, anturista ja niin poispäin. Joten siellä tämä käyttökelpoisuus on hä- ailahtelevampi, dynaaminen, ei niin staattinen kuin kestokulutussyötteiden kohdalla. Tätä Euroopan unionin ja Euroopan parlamentti piti mielessään, kun haluttiin kaupallinen takuu, joka, joka perustuu siihen, että tuote toimii kunnalla tietyn aikaa. Mikäli kautta jatkettaisiin yli kahden vuoden ajan, niin silloin ei ole kyse enää staattisesta non-conformity-ajattelusta. Kiitos Stefan. Kuten sanon aiemmin, ajatuksena oli arvioida näiden muutosten vaikutusta, jota Euroopan parlamentti on peräänkuuluttanut. Otimme moniulotteisen lähestymistavan sisämarkkinat, ajattelu, toiseksi kuluttajan suoja ajattelu, olemmeko varmi, varma siitä, että jäsenvaltiot, kaikki jäsenvaltiot näkevät, että tämän lisää kuluttajan suojaa eikä ainakaan vähennä, tämä on tärkeää. Ja kolmanneksi pk-yritykset ja muut yritykset, katsovatko niitä, että tässä tulee hyötyä eikä lisäkustannuksia. Ja sitten säännöstä, kun on kyse, on tärkeää myöskin muistaa ympäristö ja kestävä kulutus. Ja lopuksi vielä sääntelykehys, miten tämä siihen nivoutuu? Uh, uh, uh, Tähän liittyy lukuisia seikkoja. Tämä on hyvin monitahoinen, monisarmainen asia. No. So on the methodology itself, so starting points we assess the different amendments, uh, but... Tämä oli lähtökohta eri muutoksille, muutosehdotuksille. Mitä konsultointiin tulee ja kuulemisen tulee? Kuulimme lukuisia järjestäjiä, 233 yhteensä seitsemän kuluttajajärjestöä ja myöskin valmistajia, edustavia järjestöjä, myyjiä kuultiin ja myöskin ympäristöalan järjestöjä. Kuulimme myöskin teknisen puolen osaajia. Yhteensä kuusi lakiasiantuntija myöskin oli mukana. Heitäkin kuultiin. Tämä on täydellinen otanta, mutta tämä antaa hyvän mielikuvan siitä, mitä kaikki otimme mukaan. Maita oli seitsemän, Suomi, Ranska, Italia, Puola muun muassa. Ja kaikki tietoja, ja aineistoita koottiin, otettiin otantaan niin ja sen lisäksi tehtiin tutkimusta olemassa olevan tiedon pohjalta kuluttajajärjestöjen, alan edustajien ja muidenkin näkemyksiä otettiin huomioon. Kun lopullinen luonnos laadittiin, emme oikeastaan pysty kvantifioimaan kustannuksia ja hyötyjä erilaisista syistä. On täysin selvää, että otanta ei ollut riittävä. Toiseksi moni kysymyksiä esiintyi, tai moni kysymyksiä esiintyi, johon kaikki eivät halunneet vastata. Ja kolmanneksi, tämä on mielenkiintoinen seikka, kun kvantifiointia tehtiin, Yksi oli ei-vaikutusta, neljä erittäin suuri vaikutus. Ykkönen oli melkoisen vahva vaihtoehto. Yhdestä viiteen oli siis tämä arvio, jonka kukin antoi. Arviot olivat sellaiset, että joidenkin niistä on erittäin hyökkäävä asia, erittäin rankka asia, mikäli näin tehtäisiin. Kuluttajärjestöt tukivat ajatusta ja muutama ympäristön järjestö, joita kuultiin, tukivat hyvinkin voimakkaasti ehdotuksia. Tämä siis tiedoksi näistä kuulemisista. Nyt kollegani Stefan on esittänyt oman ajatuksensa ja sitten nyt siirryn poliittisiin vaihtoehtoihin ja menetelmiin, meteorologian. Tämä ei liity Tämä liittyy näihin muutosesityksiin, mutta kuuluu tähän kuitenkin mukaan. Uh, Ensimmäisenä tämä eh, keskusteluskenaario tavallaan. Olemme käsitelleet tätä digitaalisen sisällön direktiiviä, mutta emme ole tutustuneet näihin tarkistuksiin. Tai sitten on vaihtoehto yksi eh, sääntelyyn, anteeksi, suositukseen perustuva la, eh, Lähestymislupa palataan tähän kohta tarkemmin sitten. Lainsäädäntövaihtoehdot. Tässä tarkoituksena on tehdä jotakin näille tarkistuksille ja nyt keskustellaan kahdesta ulottuvuudesta. Olemme ottaneet käytön lakisääteisen vaihtoehtoisen kaupallisen takuun kestolle elinajalle ja sitten toinen on teknisempi. Meidän pitäisi säännellä tapaa tämä tärkeä kysymys. nyt tässä on erilaisia lähestymistapoja, jossa käsitellään tätä eh, kestoikää, aikaa. Jokaisen lainsäädäntöoption kohdalla muitakin vaihtoehtoja. Nyt pohdimme, onko vastuu vain valmistajalla vai onko yhteinen vastuu, missä sekä äh, myyjä että valmistaja on vastuussa tai el, elinkeinonharjoittaja. Sitten ei-lainsäädäntövaihtoehdot tästä oletuksesta, että tai tämä tutkimuksen oletuksena, että verkko, verkon ulkopuoliset saattavat olla samanlaisia. Tämä soft law-vaihtoehto tarkoituksena on, että olemme tarjontapuolella aloittaneet eri mm, toimintoja, edistetään merkintöjä, on yksi hiukan hankalampi kysymys, vero, kannustimet, mutta ehkä tästä voitaisiin laittaa jotakin lainsäädännöstä sitten kysyntä, aloitteet, tietoisuuden lisäämiskampanjat ja niin edelleen. Sitten kun ajatellaan erilaisia lainsäädäntövaihtoehtoja, ensimmäinen vaihtoehto, öö, takuu eli kestolle. Jokainen valmistaja on valmis asettamaan takeet, ehdot kestolle. Miten asetetaan tämä tuotteen kestoaika, elinkaari. Ja tätä korostetaan tarkistuksessa 198 ja 184. Sitten vielä yksi tärkeä kysymys lakisääteisyydestä tai vaihtoehtoisuudesta. Tässä vaihtoehdossa on, on kyse siitä, että on valmis on vapaa päättämään, että antaako UKPille paket vai ei. Sitten vielä kolmaskin on tärkeä kysymys. Jos eivät näin päätä tehdä, niin on kuitenkin lakisääteistä ilmoittaa se, että mitään takuuta ei ole. Tämä tulee selväksi ei, 87, 188 tarkistuksessa muun muassa tätä ensin arvioimme sitten seuraava vaihtoehto, normaali kesto, ensimmäinen periaate. Tämä on selvää, että täytyy antaa kaupallinen takuu markkinoilla, joita säännellään uusin säännöin. Se toinen periaate, tämä perustuu muutamaan ta- tarkistukseen, jotka näkyvät tässä kuvassa elinkaaren pitää olla tuotteen normaali kestoaika, kun tuote kuuluu tiettyyn luo, tuoteluokkaan, tai voidaan sanoa, mitä voidaan kohtuulla tällaiselta odottaa. Tämä on yksi vaihtoehto. Ja sitten viimeinen vaihtoehto, numero neljä, on lak- lakisääteistä antaa tietoa tuotteen kestosta, mutta nyt tähän liittyy erittäin tekniset standardit, jotka määritellään – ihanteellisesti. Ne pitäisi pystyä määrittelemään, mutta se on, toiminta on keskitetty. Elinkaari vastaa tiettyjä perusteita. Sitten kun arvioidaan eri toimintatapamalleja, vaihtoehtoja, tässä on, mitä plussia liittyy tähän konsultaatioon ja niin edelleen. Uh, vaihtoehto yksi, tämä suosituksiin perustuva vaihtoehto. Tätä seurataan varsin hyvin, mutta pitäisi olla paljon enemmän tietoista kuluttajia parissa monimutkainen konsepti, mitä tulee näihin kaupallisiin takuisiin ja niin edelleen. Ei niitä aina ihan helppo ole ihmisten ymmärtää. Joskus tekniikka teknisen henkilökunnan ymmärtää. Sitten eh, pääheikkoudet, ykkösvaihtoehto, se ei ole pakollista siis, on vaikea arvioida vaikutusta, seuraavatko hallitukset ja yritykset, tätä, tätä ei voi tietää. Sitten nollavaihtoehto, niin kuin Stefan tässä jo sanoi, markkinakehitys, erityisesti näitä älykkäitä teknisiä tuotteita, digitaalista sisältöä, tämänhetkinen evoluutio ja tuleva kehitys tuotteiden kohdalla osoittaa, että monimutkaisuus lisääntyy tuotteessa hyvin nopeasti ja ehkä aikaisemmat puit teet sääntöjen mukaisuudesta ei tässä näritäkään. Sitten lainsäädännölliset vaihtoehdot, niin kuin Stefan sanoi, kaikki nämä vahvuudet halutaan jatkaa, annetaan tukea tuotteiden kestolle, mutta heikkouksina tässä kaupallisen taka, takuun ideana on se, että järjestö, joka ehdottaa tällaista takuuta, päättää näistä komissioista. About the sanctioning system, how to make it effective. Sitten vielä eri vahvuuksista ja heikkouksista. Vaihtoehto kaksi. Kun ajatellaan juridisesti kun analysoidaan ja konsultoidaan äh, tuotteita, niin tässä pitäisi olla korkea oikeudellinen varmuus, mitä tulisi kiistä kysymyksiin. Tässä tavallaan pitäisi auttaa siinä, että kehitetään sisämarkkinoita, koska tietoa pitää antaa tästä tuotetakuukysymystä. takuukysymystä tämä toiminta ei ole niinkään sitovaa yritykselle. Ehkä tässä olisi tärkeää, että yritykset käyttävät enemmän tällaista kaupallista takuuta ja laajentavat näitä takuita. Silloin pitäisi maksaa hintaa, että sitä käyttää. Ehkä pitä, joillekin liiketoimintamallille tämä on kalliimpaa toimintaa. Tämä tulee täytäntöönpano, se on tässä iso kysymys Tämä on ensimmäinen vaihe, että voitaisiin lisätä tietoisuutta takkuista ja elinkaarista. Sitten pääheikkouksista. Meidän mielestämme vaikutus terveään kilpailuun, mitä me tarkoitamme terveellä kilpailulla, sehän on sellaista, jota harjoitetaan kilpailu tuotteella eikä millään takuiden pidennyksillä. Vaikutuksia pitäisi rajoittaa, koska ei oikeastaan ole mitään tahtoa muotoilla tällaista kilpailua tuotteiden kesken. Sitten etujen, kuluttajien etujen pitäisi olla rajallisia, koska on valmistajan vastuulla haluatko, tai päätettävissä, haluatko ta- antaa takun vai ei. Sitten normaali elinkaaren kesto tässä. Tämä pitäisi hyödyttää enemmän kuluttajia jotka, ja tässä on todettu, että tämä takuu voi olla pakollinenkin. Tämä on erityisen hyvää kuluttajille, jotka ovat riskin vastaisia. Seille se on hyvä asia. Tämä on myös hyvä asia niille kuluttajille, jotka ikävä kyllä saavat viallisen tuotteen. Tämä on varsin yleinen käytäntö. Sitten tämä vaikuttaa myös paremmin terveeseen kilpailuun, vaikka tietenkin petokset ovat siltikin mahdollisia. Sitten vielä näistä pääheikkouksista. Me arvioimme asian niin, että tämä vaihtoehto on heikko monista syistä. Ensinnäkin tähän liittyy suurta oikeusta epävarmuutta, koska on suuri vapaus lainsäätäjällä päättää kestosta, jos tulee näitä valituksia, niin tähän, tähän on sit korkeat suorat kustannukset. Sitten sekin on kallista, mitä tulee täytäntöönpano, miten niin tätä voidaan arvioida ja mikä on vertailuarvo. Esimerkiksi sitten vielä lopuksi tärkeä kohta, jota korostettiin konsultaatiossa joidenkin järjestöjen kohdalla, aika korkeat riskit. Jos ajatellaan tuotantoketjua, toimitusketjua, valmistajaa, elinkeinoharjoittajaa ja niin edelleen, niin silloin jo heti syntyy eri vaiheiden välillä epäreilua kilpailua. On muutamia valmistajia. Ja olemme ymmärtäneet, että tämän, kun ajatellaan tämänhetkisiä takkuita, on kysymyksiä valmistajien sopimusehdoissa ja sitten taas elinkeinohartojen välillä. Että on tilanne on vähän monopolin kaltainen. It looks like, uh, that's something that's Uh, if it's generalized, it could really have big issues on, for authorized repairers, and even worse for non-authorized ones, because then in general, for different market studies, it shows that the, the, the... On erilaisia markkinatutkimuksia, tämä osoittaa, että päätoiminta tapahtuu takuajan jälkeen, jos mitä tulee näihin huoltokysymyksiin. Esimerkiksi tämän vaihtoehto neljä. Tässä tietenkin, mitä tulee näihin vahvuuksiin, Tämä hyödyttää kovastikin kuluttajia, myönteinen vaikutus terveeseen kilpailuun, myönteinen vaikutus sisämarkkinoihin, erityisesti ajatellen teknisiä standardeja, josta päätetään. Olisi siis mahdollista verrata tuotteita maiden kesken helpommin. Sitten suuri oikeudellinen varmuus, vertailuarvo on selvä. Sitten, koska ehkä tarvitaan myös investointeja yrityksiltä, myönteinen vaikutus voimavaroihin ja kehityksestä pääheikkouksista. Tietenkin tämä on aika raskas järjestelmä. Odotamme, että täytäntöönpano menee kauan aikaa. Ensin markkinoiden pitää määritellä nämä tekniset standardit. Tämä pitää ottaa myös huomioon. Sitten on korkeat suorat kustannukset ja sääntöjen seuraamiskustannukset vähän niin kuin kohdassa kolme. Tämä liittyy siis täytäntöönpanon nämä kustannukset, joten on helpompi ehkä määritellä vertailuarvo kuin vaihtoehdossa kolme. Sitten tähän liittyy riski toimitusketjun vääristymisestä. Uh, Kaikki nämä eri vaihtoehdot, me tulimme sitten sellaisen loppuun päätöksen, että meistä, meistä paras on vaihtoehto kaksi ja myös vaihtoehto neljä. Vaihtoehto kaksi tietenkin on vähemmän kunnianhimoinen kuin neljä, mutta mitä tulee täytäntöönpanoon, sen pitäisi sujua helpommin ja sujuvammin ja ehkä ensimmäisessä vaiheessa voisi jo palantaa tietoisuutta takusta ja elinkaarista. Sitten neljä on todennäköisesti paras asia sisämarkkinoiden kannalta. Mitä tulee sitten täytäntöönpanoon, niin se on kyllä tällä hetkellä varsin haastavaa kuitenkin. Niin kuin sanoin aikaisemmin, olen tässä tulossa loppuun. Meillä on jotakin alavaihtoehtoja eri vaihtoehdoissa. Oli tarkoitus arvioida yhteistä vastuuvelvollisuutta, vastuuta valmistajien valissa sitten, mm, jos vastuu kuuluu vain valmistajilla, niin tavallaan silloin kuluttajat tietävät, että he voivat suoraan viitata valmistajaan. Kun Manufacturer is Toiseksi valmistaja on vastuussa suunnittelusta. Ja hän täytyy tuota parasta mahdollista tietoa, vaikka se pitää tietoa tuotteen kestosta. Ja viimeistä, viimeinen seikka, joka mielenkiintoinen on se, että myyjä ei saa jäädä valmistajan ja loppukuluttajan väliin puristuksiin. Yhteinen vastuu olisi yleinen asia. vaikutusarvoissa sitä tutkittiin ja myöskin jotkut myyjät vahvistivat tämän. Parasta olisi, että myyjä olisi vastuussa kuluttajan kannalta myös paras vaihtoehto. Emme nyt ota tähän vielä tarkemmin kantaa. Sitten heikkoudet. Mikä tarkastetaan pelkästään valmistajan puolelta? Monet valmistajat, varsinkin pienet, ovat sellaiset, että niillä ei ole kunnollista mahdollisuutta suoraan pitää yhteyttä kuluttajan varsinkaan kun jos on kyse rajatelittävistä tapauksista. Oikeussuojakeinot ovat yleensä kansallisia kysymyksiä, joten tämä on sen haastava pulma. Muutama periaate sitten, jotka liittyvät siihen, miksi on tärkeää seurata tiettyjen asioiden kehittämistä. Ensinnäkin täytyy varmistaa, että säännöt ovat samanlaisia kaikilla verkkovälitteisillä formeilla ja oikeudelliset järjestelmät ovat erilaisia, kaupalliset takut myöskin ja myöskin lakisääteinen taku, joka vaihtelee maasta toiseen. Täytyy pyrkiä välttymään rajoituksia ehtojen valossa takuu pätee Tämä sitä, joka on täytäntöönpanon neljä sekka, Täytyy välttää järjestelmää, jossa yhtäältä on velvollisuuksia, jotka liittyvät minimikestoon ja takuaikaan. Joskus ei takuita voi antaa. Ja sitten tuotekohtaiset säännöt kohta neljä. Nekin pitäisi saada mukaan näihin sopimusehtokysymyksiin. Kiitoksia, että saimme puhua täällä ja pian tulemme toimittamaan teille lopullisen luonnoksen tästä tutkimuksesta. Se ei ole vielä valmis, mutta sitten kun se on saatu valmiiksi, niin me valmiit teille kerran keskustelun valiokuntana kanssa tästä asiasta. Um, very much for this. Uh, Kiitoksia tästä esityksestä. Nyt haluan antaa puheenvuoron suoraan esittelijällämme Pascal Ich Möchte auch äh, zunächst. Minäkin haluaisin tästä kiittää hyvästä ja hyvin kuvaavasta työstä, jota on tehty tämän tutkimuksen puitteissa. Tämä on toisenlainen vaikutusarvio, joka on tehty tämän äh, säädöksen puitteissa tällä valiokunnassa. Ensimmäinen selvitys koski sovellustamisalan laajentamista ja tämä toinen nyt näitä kaupallisia takuita tuottin elinkaarelle. Ja on tärkeää, jos näin tärkeistä ja syvälle menevistä muutoksista, jotka tulevat tekstiin, jos me parlamentina teemme näin, silloin me myöskin saamme, otamme käyttöömme tietoja, voidaksemme arvioida sitä, onko siinä, mitä me teemme, järkeä vai on, voiko sillä olla kielteisiä vaikutuksia – siihen todellisuuteen, joka sitten tulee vallitsemaan. Joten on hyvä, että on tietoja, jotka perustuvat todisteisiin, ja niin, että tältä pohjalta voidaan viedä tällaista lainsäädäntötyötä eteenpäin. Mitä tulee tähän selvityksen taustaan? Kysymys on siis tuotteiden pidemmästä elinkaaresta. Se voidaan sitoa tähän tekstiin, ja jos niin tehdään, niin lainsäädäntömenettelyn puitteissa on tehty tämän tyyppisiä tarkistusesityksiä. Minäkin olen tehnyt sen tyyppisiä esityksiä. Minulle on aina ollut tärkeää, että jos me puhumme tästä elinkaaresta, sitä ei pitäisi katsoa, että se vaikuttaisi ei saisi, katsoa, että se ei saisi vaikuttaa kielteisesti pk-yrityksiin, jotka ovat meidän taloutemme selkäranka. Pk-yritykset pitää aina pitää mielessä silloin, kun ryhdytään lainsäädäntöaloitteisiin ja tehdään lainsäädäntöä, joka suoranaisesti vaikuttaa pk-yrityksiin. Ja jos elinkaari, niin sitten energiaa kuluttaviin tuotteisiin, mutta ei kaikkiin. Ja mitä sitten tulee valmistajaan, ei mitään äh, tällaista elinkaaritietoa. Nämä ovat siis tällaisia vaihtoehtoja, joita voidaan pohtia tämän mukaisia tarkistuksia. Olen tehnyt, mitä tulee sitten tähän tämän selvityksen tuloksiin. Selvitys antaa suuntaa neljälle neljän vaihtoehdon muodossa, jotka jaetaan sitten vielä kahteen alavaihtoehtoon, 2A ja 2B. Minusta tämän johdon, johtopäätös, jonka tästä teen, että 2A ja, ja 4A olisivat ne, joiden mukaan voisimme pyrkiä tekemään kompromissitarkistuksen. Näin olemme itse asiassa tehneetkin. Kompromissitarkistus on jo kaikkien varjoesittelijöiden hallussa ja se oli jo olemassa ennen kuin me ylipäätään tunsimme tämän äh, selvityksen lopputulosta. Ja olikin iloinen siksi siitä, että se mitä me itse olimme jo miettineet, nyt vain tuli vahvistetuksi tämän selvityksen myötä. Ja olemme menossa hyvään suuntaan. Tämä ei ole loppuvaihe, vielä on mahdollisuutta tehdä pieniä muutoksia, mutta uskon, että selvitys on osoittanut sen, että tällä hetkellä paras mahdollisuus tämän elinkaaren mukaanottamisesta on nimenomaan vaihtoehto 2a, jossa valmistaja on se, joka on vastuussa asiasta, ei se, joka myy tuotetta. Ja ja pitää miettiä, miten sitä, mitä tehdä, jos ekomuotoilu, ekodesign direktiivi laajentaa koskemaan kaikkia tuotteita. Se on sitten silloin pätevää lainsäädäntöä ja valmistajien pitää silloin noudattaa sitä. Mun nyt jo tässä vaiheessa vaihtoehto kaksi ja tällaista kaupallisesta takuusta on se, joka voidaan sisällyttää tähän tekstiin ja se voidaan myöskin määritellä. Minun mielestäni tämä on asia, jonka, jos voidaan sanoa, että ei voida minun mielestäni myyjää nyt tehdä vastuulliseksi, koska myyjä on sekä nyt, joka vastaa tällaisesta juridisesta takuusta, ja se on tarpeeksi vaikeaa. Jos me puhumme elinkaaresta, silloin äh, tällainen äh, on kaksi erilaista takuuta, jo, ja pitäisi käyttää siis tällaista valmistamiseen liittyvää takuuta, joka sitten vastaisi valmistajaa ja sitten se katsoo, mitä oikeuksia kuluttajalle tästä tulee. Ja jos valmistaja ei anna mitään takuuta, silloin kuluttajan on, on myös syytä se tietää. Ja jos hän ei anna takuita, silloin kuluttajan, joka ostaa tuotteen, täytyy myös olla tietoinen siitä. Tästä on seurauksena minusta se, ja tässä olen samalla linjalla tämän selvityksen kanssa, joka tehtiin jo tätä ennen, lähtien siitä oletuksesta, että jos tuottajat antavat tietoja elinkaaresta, silloin sillä on myönteinen vaikutus kilpailuun, koska se, joka toimii tällaisen valmistajatakuun kanssa, pystyy helpommin kenties myymään tuotteita kuin se, joka ei valmistajatakuuta. Tämän pitäisi olla nyt kannustin kaikille valmistajille toimia tämän mukaisesti ja käyttää tätä takuuta. Minulla olisi kysymys selvityksen laatioille. Mitä tulee kustannuksiin PK-yrityksille, niitä ei, niistä ei löydy paljon tietoa tästä selvityksestä ja minä haluaisin kuulla, olisiko teillä lisätietoja tästä, mitä ovat nämä välittömät kustannukset, joita vaihtoehdossa 2a kohdistuu pk-yrityksiin, ovatko ne sellaisia, että ne ovat hyväksyttävissä, puuttuu tällainen puuttuva välityspinta pk-yrityksille, eli jos tämä kaupallinen, jos kaupallisen takuun joutuu antaa, antaa pk-yritys, silloin se täytyy sitten selvittää välittömästi asiakkaan kanssa ja silloin pk-yrityksillä monilla vielä ei ole tällaista yhteispintaa. Onko tähän lukuja? Voidaanko pohtia sitä, onko tämä todellinen ongelma vai onko niin, että todellisuudessa tämä ei kuitenkaan olisikaan mikään ongelma. Toinen asia on sitten, toinen kysymys on sitten se, että haluaisin tietää, miten tavallisen perinteisen kaupallisen takuun ja, ja, ja tällaisen eh, valmistajan antaman Eh, elinkaaren eh, kaupallisen takuun välinen ero on, voivatko ne olla yksi ja sama, ja mikä niiden välinen suhde on. Joten vielä kerran kiitokset hyvästä selvityksestä, josta on ollut meille, tulee olemaan meille apua, joka itse vahvisti vain sen, mitä monet täällä valiokunnassa jo halunneetkin, ja tähän suuntaan me luultavasti tulemme sitten etenemäänkin. Kiitos. Thank you very much, uh, Pascal. So Lucy Anderson. Pascal, nyt Lucy Anderson SD-ryhmästä. Kiitoksia ja kiitoksia erittäin paljon tästä tutkimuksesta. Se on meille erittäin hyödy, hyö, suureksi hyödyksi, kun viime tätä se eteenpäin. Varsinkin tutkimuksen pyrkimys vahvistaa kuluttajan suojaa on tervetullut. Ja myöskin se, että sisämarkkinoiden merkitystä painotetaan ja helpotaan sitä, että paljon sisämarkkinat toimivat. Minun täytyy sanoa, että parlamentin yleinen lähestymistapa tämän suhteen tuot tavaroiden osalta ei mene riittävän pitkälle, kun pohditaan elintuotteiden kestoa ja vaatimuksia, jotka esitettiin Pascal Durandin erämässä mietinnössä, jonka parlamentti hyväksyi. Täytyy tarkastaa tätä asiaa myöskin historiallista taustaa vasten. Hyvin monin vuosin ajan jo parlamentti on sanonut, että edistystä täytyy saada aikaan kuluttajan etua silmällä pitäen, jotta tuottajan vastuu toteutuu, varsinkin kun on kyse suurista merkittävistä pit- pitkäkestoisista. Tämä ei pelkästään hyödyksi ympäristölle, vaan myöskin kuluttajille, koska kuluttajat käyttävät niin paljon rahaa tällaisiin tuotteisiin tavaroihin. Minä olen huolestunut siitä, missä me nyt olemme. Myös pari kysymystä tästä mietinnöstä, taikka tästä tutkimuksesta harmittavaa kyllä vain seitsemän maan tilannetta tutkittiin. Kenties meidän pitäisi vaikutusarvioon johtopäätöksen siksi suhtautua hieman pienellä varovaisuudella. Toivoisin, että useimmat kuluttajajärjestöt ja lakiasiantuntijat olisivat hieman voineet tasapainottaa valmistajien näkemyksiä, varsinkin tietyissä maissa, tietyn maiden kohdalla. Nyt tulee mainittuihin seikkoihin. Minua hieman hämmästyttää eräs seikka. Te katsoitte, että yhteisvastuun ainoa hyvä seikka olisi, että olisi y- hyvät yhteydet kuluttajan ja myyjän välillä. Eikö kuluttajan oikeus ole mennä myöskin mennä valittamaan sekä valmistajalle että kulut myyjälle. Tämä on erittäin tärkeää. Sitä painetaan myöskin tässä itse mietinnössä. Ja kun on kyse tästä pidempikestoista tuotteista, laillinen virallinen takuu umpeutuu kahden vuoden kuluttua, mutta mietin myöskin tämä tutkimusta tunnistetaan, että tuote kuitenkin kestää kolme neljä vuotta tai pidempään. Joten kuluttajansuojan maksimointi tällaisten kalliiden tavaroiden yhteydessä olisi erittäin tärkeä asia. Mikä käyttää tuhansia euroja esimerkiksi lämmittäminen tai pyykikoneeseen tai johonkin muuhun laitteeseen kotona. Silloin ei todellakaan halua käyttää aikaa siihen, että Amazonin kautta yrittää vuosikausia myöhemmin jäljittää myyjää, jotta voi sitten saada oikeutta. Usein valmistaja on se, jolla on osaamista ja riittävästi teknologiaa, ja hän valmistaja voi auttaa. Mikäli myyjän pakelle menee, niin myyjä hän sanoo, että no, täytyy odottaa siksi, kunnes valmistaja on reagoinut ja tullut hakemaan tavaran pois niin poispäin. Ja kun on kyse tällaisista tavaroista, Kyse ei ole pelkästään verkkomyynnistä, vaan mahdollisesti myöskin koko tavaroiden myyntiä koskevasta lainsäädännöstä koko Euroopan unionissa. Pelkään pahoin, että niin kuin kaikki tietävät, että neuvostokin on suhteellisen paljon samanlainen kuin minäkin. Meidän täytyy olla hyvin varovainen tavaroiden myynnin suhteen ja niiden keston suhteen, eikä pidä millään tavalla hätiköidä tässä, koska ei meillä pitäisi olla parlamentin kantaa tähän kantaa, joka tekee meistä naurunlaisen, koska me tässä vaarannamme kuluttajan suojan. Emme edes noudata oman, omia vaatimuksiamme, joita esitettiin Durandin mietinnössä, joka hyväksyttiin. Emmekä myöskään tee mitään ympäristön hyväksi tällä tapaa. Pidän hyvältä tutkimusta, mutta en, pidä, en halua olla mitenkään torjuva olisin vain esittämään että esimerkiksi tämä yhteisvastuukysymys. Miksi te ette tule siihen johtopäätökseen, että siitä voisi olla muutakin hyötyä kuin se, minkä te sanoitte? Kiitos. Thank you very much, uh, Lucy. Uh, Kiitoksia, Lucy. Olen itse varjoesittelijänä ECR, joten jatkan tässä hollanniksi. Minäkin mielelläni haluan tutkimuksen tekijöitä kiittää tästä työstä ja esityksestä tänään. Mielestäni todellakin, niin kuin esittelijäkin tässä antoi ymmärtää, että meille on hyvin tärkeää, kun me perustavallisia muutoksia teemme komission ehdotuksiin, että otamme huomioon paremman sääntelyn ja tällaisia tutkimuksia voidaan sitten, halutaan tehdä, ettei tule mitään yllätyksiä ja pitää jatkossa kuitenkin sopettaa koko lainsäädäntö. Sehän on pitkä prosessi joka tapauksessa. Nyt on jo tullut monia kohtia esille. Meille on aina hyvin tärkeää on ollut tällainen oikeudellinen varmuus ja sen luominen meille. Tämä on tällainen lähtökohta mielestäni. Jos ajatellaan mitään muutoksia, joita tähän lainsäädäntöön olisimme tekemässä, juuri oikeudellinen varmuus tuottajille, jotka valmistavat tuotteita, mutta myös tietenkin oikeudellista varmuutta tarvitaan kuluttajalle, jonka täytyy saada tietää, mitä takeita hän voi odottaa ja mitä oheisia oikeuksia ja velvollisuuksia tähän liittyy, joten tämä on meille kaikkein tärkein lähtökohta, jonka, johon liittyy sitten myös tämä lopullinen lopputulos. Nyt on jo paljon epätietoisuutta kuluttajien parissa ja hämmennystä ja varmasti me kaikki haluamme tämän hämmennyksen poistaa ja varmistaa, että selkeyttä syntyy. Ja joskus hiukan epäilen tätä elinkaaren takuuta, että me tästä vieläkin monimutkaisempaa, mutta jos voisimme tämän tällä tavalla muotoilla, niin silloin voimme luoda tätä oikeudellista varmuutta myös, mitä tulee eh, siihen, että vastuu liittyy valmistajaan. Ja tässä tutkimus tulee sel- selväksi, että se on hiukan vaikeampaa kuluttajalle ottaa yhteyttä valmistajien, mutta jos on oikeat säännöt, niin voimme löytää tässäkin asiassa selkeyttä saada sitä aikaan. Myös meille on hyvin tärkeää se, että kuluttajaan aina itse pitää voida valita esimerkiksi, haluaako se valita kalliin tuotteen, jolla on pitkä kestoaika, tai sitten edullisemman tuotteen, johon sitten liittyy siitä voidaan ehkä odottaa, että kestää ehkä pikkasen vähemmän käytössä, joten tämä vaihtokohta näin ollen, pitäisikö kaikkien jääkaupin kestää yhtä kauan, niin se on oikeastaan meille vaihtoehto, jo, tai nyt pitäisi niin hyvänä. Sitten pitää ottaa huomioon varmuusaspekti, selkeys, seurattavuusaspekti ja sitten valinnat, joita ihmiset voivat tehdä me puolamme tietenkin myös ehkä enemmän tätä toista vaihtoehtoa, va- tuottajavastuuta. Sitten mitä tulee tähän vaihtoehtoon numero neljä, meille se ei ole ihan selkeä, eikä se oikein tullut selväksi tästä esityksestäkään, millä tavalla tällainen sitova standardit käytännössä toimisivat. Kuka nämä standardit määrittelee, kuka, miten määritellään kriteerit, joihin standardit perustuvat. Ja tämä ei ole meillä nyt ihan selvä. Jos voisitte nyt hiukan tätä paremmin selventää, niin mielellään ottaisin tällaisen vastaan. Sitten vielä lopuksi tämä Lysin kysymys. Nyt on seitsemän maata esille joten pohditaan, minkä kriteerien pohjalta nämä seitsemän maata on valittu. Jos muistan nyt oikein, mikään näistä seitsemästä ei tällä hetkellä anna tällaisia laillisia takuita. Ehkä UKssa on jo pidemmät tak- takuajat, minkä takia siis nämä seitsemän maata on valittu. Haluan siihen vastauksen. Ja siinä taisi olla tärkeimmät huomioni. Me esittelen kanssa odotammekin sitten tätä lopullista tekstiä, jossa otetaan huomioon niin valmistajapuoli kuin kuluttajapuoli. On. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan sitten mennä kuuntelemaan Kalla, edustaja Kallasin kannattaa Aldesta. Kiitos tästä selvityksestä. Minäkin olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy saada tällaisia selvityksiä silloin, kun ryhdymme tekemään tällaisia suuria muutoksia. Minulla on edelleenkin tiettyjä kysymyksiä tämän osalta. Tässä selvityksessä osoitetaan, että kaupallinen takuu, joka perustuu teknillisiin eh, määritelmiin, kuten ne, jotka ovat ekodesign puitteissa, tämä oli siis selvempi kuin vaihtoehto, joka on tämä eh, subjektiivinen eh, kestoikä. Mutta otetaanko tässä tuolla huomioon se, että teillä on vaikkapa pesukone ja on suuri ero siinä, Käytetäänkö pesukonetta joka päivä, käyttääkö suurperheestä joka päivä vai käyttääkö sitä yksi henkilö, joka pesee pyykkiä vaikkapa vain kerran viikossa? Joten kuluttajien käyttäytyminen myös vaikuttaa siihen, mikä on tuotteiden kestoikä. Miten eh, tämä otettaisiin huomioon, jos kysymys, kysymys on pelkästään näistä teknisistä eh, määritelmistä, koska tuote on sama, mutta niitä käytetään eri tavalla. Mitä tulee sitten näihin kaupallisiin takuisiin, joten ne vaativat enemmän joustavuutta? If after six... Jos toimit, ja, ja, ja mitä tulee tämän kuuden jälkeen, jos se ei saavutakaan 7 8 ikää, niin kuin on tässä kestojassa määritetty, silloin se merkitse, eikä merkitse sitä, että kuluttaja on oikeutettu seitsemän vuoteen lisää, mutta tämä otettaisiin huomioon, koska muuten kuluttajalla olisi takuu tuoteesta, joka kestäisi 16 vuotta. Eli jos on siis takuu ja on käytetty tuotetta 6 vuotta ja sinne palauttaa tuotteen ja saa sitten uud, ikään, että olisi oikeus saada uusi tuote, Miksi minun sitä kannattaisi ostaa koskaan enää mitään uutta? Minä vain palauttaisin vain vanhan ja saisin uuden sen tilalle. Minusta tämä on melkoinen taakka myyjälle tai valmistajalle. Pitäisikö olla vaihtoehto, että myyjä päättäisi, minkälaista korvausta käytettäisiin, ottaen huomioon nämä objektiiviset olosuhteet? Kaupalliset takuut ovat mielenkiintoisia, mutta sitten ne sisältö olisi pakollinen, jotka tässä selvityksessä lähdetään liikkeelle siitä, että on sopimusvapaus ja mahdollisuudet hyötyä takuusta pitäisi sitten määritellä valmistajan, miten me voisimme yhdistää kaupallisen takuun säännöt sopimusvapauden kanssa, jos me sanomme, mitä sen täytyy pitää sisällään. Ja neljänneksi, selvityksessä sanotaan, mikä, että kuluttajat, joilla on suurempi riskiversio, ne tulisi hyötyä siitä, kun sen sijaan ne, ne joilla taas on alhaisempi riski, niin voisivat hyötyä kaupan eh, hinnan alentumisesta. Ja tämä on siis kysymys, eikö nyt olisi todennäköistä, että kuluttajat, jotka jotka ostavat, saavat kaupallisen, jos on kaupallinen takuu. Siis jos, jos tuot kuluttaja ei osta, ostaisi tuotteita, joissa on vähemmän, vähemmän saisi tuotteita, joissa kaupallinen tulisivat kalliimmiksi, joten, joten kuluttajat luottaisivat tällaiseen juridiseen takuuseen. Ja silloin kokonaistilanne olisi vähemmän edullinen kuluttajan kannalta. Itse asiassa tekisi tilanteen huonommaksi kuluttajan kannalta, koska on kalliimpaa ajatellen jurista on kaupallisen, kalliimpaa, jos tuotteessa on kaupallinen takuu, jolloin kaikki sitten vetäytyisivät takaisin juridiseen takuuseen, mistä ei olisi mitään hyötyä kuluttajille. Thank you very much. Uh, Kaya, I don't see any of the other uh, shadow rapporteurs. Uh... En nähnyt, että muita varjoesittelijöitä olisi enää paikalla. Haluaako joku muu jäsen sanoa jotain? Ellei halua, annan puheenvuoron uudelleen vielä tutkijoillemme. Uh, yes. <clears throat> well, it is... Yksi asia on erittäin tärkeä. Kenties ei tullut niin ilmeiseksi esityksestä, koska se oli vain yhdessä lauseen pätkässä mukana. Meidän täytyy ottaa huomioon, että kaupallinen takuu on valittu välineeksi uudessa tehtävässä, eräisessä kuin se, mikä se nyt on. Se on enemmän tai vähemmän ollut säädeltyä sen viimeisten 20 vuoden ajan kuluttaja myynti lainsäädännössä, mutta muodollisesti. Tällä hetkellä Kyse on ikään kuin li- lisäedusta, jonka valmistaja tai myyjä tai kuka tahansa jälleen myyjä tai joku muu toimitusketjussa voi antaa kuluttajalle kaustaa tuotteen. Oikeuden lisäksi kyse on oikeudesta, eikä tämä pidä myöskään vaikuttaa mihinkään oikeuksiin. Tässä ei pidä olla mitään hämmennystä. Kulut, Kaupallinen takuu voi olla missä tahansa muodossa. Joskus kaupallinen takuu voi olla sellainen, että takuu on vain tietyllä osalla tai tietyt viat vain ovat takuunalaisia. Tämä on hyvin suppeasti määritelty. Mikä me puhumme kaupallisista takuista keston osalta? Olen havainnut, että eri tarkistuksissa tätä käsitettä ei ole määritelty. Tässä nyt on kyse jonkinlaisesta kaupallisesta takuusta, joka on valinta ja joka ei tavallaan lisää mitään oikeudelliseen takuuseen. Tämä on seikka, jota täytyy analysoida. Tämän tyyppiset kaupalliset takuut, ne täytyy nähdä takuuna sille, että tuote toimii hyvin. Olemassa hyvin laaja kirjo edellisiä kaupallisia takuita – ja liittyy jatkuvuutta myyjä tai valmistaja varmistaa tai takaa hyvän toimivuuden tietyn aikaa. Ja sitten täytyy olla esimerkiksi varausien saatavilla riippuen tuotteesta. Täytyy olla korjaaja, valtuutettujen korjaajien verkosto. Ja mikä on kyse älylaitteista, johon täytyy myöskin keskittyä tulevaisuutta silmällä pitäen. Joku, joka antaa takun siitä, että tuote toimii kunnolla, silloin kun on kyse nettiin liitetyistä tuotteista, älylaitteista, täytyy varmistaa, että on palveluntarjoajia, jotka jatkossakin tarjoavat tietoa ja mahdollistavat valvonnan niin poispäin. Eli monimutkainen asia. Kyse on yleisestä takuusta sille, että tuote toimii kunnolla. Nykyinen lainsäädäntö on sellainen, että nythän lainsäädäntö on kovin vähän. Sopimuksen tekomisen vapaus on yksi seikka. Takuunantaja voi esittää tiettyjä ehtoja sille, että takuu pätee. Tässä saattaa olla vakavia seuraamuksia, mikäli halutaan käyttää tätä suojeluvälineä tai oikeudellisempana välineenä kuin mitä se nyt on. Takuunantaja voi aseta tiettyjä ehtoja sille, että oikaisu toteutuu. Tiettyjä ehtoja sille, että tuoteen saa vaihdettua tai korjattua. Riippuen siitä, mistä tuotteesta on kyse, oli digitaistuotteista, energiatuotteista, kestokulutushyödykkeestä tai yksinkertaisesta asiasta, kun esimerkiksi huonekalusta. Oikeussuojatoimet tai oikaisu oikeude, oikeus, oikeus, oikeus, taikka oikeus valittaa Tämä on monitahoinen asia. Meidän pitäisi pikemminkin löytää mahdollisuuksia saada oikaisu tai oikeussuojatoimia. Takunantaja voi myöskin rajoittaa takun siirrettävyyttä esimerkiksi, mikäli tuote myydään eteenpäin. Tämäkin saattaa edessä mukana. Mikä haluaa käyttää tätä välineenä luomaan kestävää kiertotaloutta ja, ja halutaan kiertää tavaroita kuluttajalta toiselle. Tämä täytyy huomioon, mikä ne ovat. on esimerkiksi tämä kulutan kuvan mukaan. Ja kuten Raarimont sanoi, hän teki eron ka- perinteisen kaupallisen takuun ja toisaalta kestoon liittyvän kaupallisen takuun välille. Tätä tekoa tällä hetkellä ei ole, kun tarkastelee sääntöjen sisältöä. Me halutaan käyttää tällaista erillistä käsitettä, joka liittyy kaupalliseen takuutseen. Keston kohdalla silloin täytyy päästä keskustelun juuri näistä eri muotoisista takuista. Nyt pitäisi sääntelyn kautta pyrkiä siihen, että mahdollistetaan muutoksen takuun takaa oikaisu toimet, oikeussuojakeinot, ekosuunnittelua koskevan direktiivin tavoin esimerkiksi. Tätä olisi hyvin vaikea pistää lakitekstin muotoon muuten. Tämä suurin piirtein vastasi teidän kysymykseenne siitä, mikä olisi ero näiden erityyppisten takuuden välillä? Thanks, and uh, I will try to assess uh, the different questions uh, asked, uh, also questions. So... voin tarttua näihin kysymyksiin, joita on esitetty. Niin tietysti suuri kysymys on tämä vastuu missä vastuu on, on, on sekä hyviä, hyviä huonoja puolia kummassakin sekä yhteisessä vastuussa että valmistajan vastuussa. Ja kysymys on siitä, mitä on taakkoita sitä seuraa, jota on seurattava erilaisia takumenettelyjä sitten eri tuotteiden osalta. We have. Tilastot, joita meillä on, niissä Tämä koskee erityyppisiä yrityksiä, pien, pk-yrityksiä, pieniä pk-yrityksiä, keskisuuria yrityksiä tai suuria yrityksiä. Kaikissa näissä yrityksissä tämä ei ole yh, yhteen sopiva tämä ratkaisu, joten, joten kuluttajien kannalta on parempi, jos myöskin myyjällä on olemassa jonkinlainen vastuu yleisesti ottaen. Mutta me uskomme, että tätä todellakin tarvittaisiin. Mutta myöskin sitten tämä yhteistoiminta myyjän ja valmistajan välillä, josten selvityksessä pitäisi mennä syvemmälle tässä, jotta ymmärrettäisiin kaikki mekanismit, jotka tähän liittyvät. Tämä siis yhtenä asiana. Toinen asia, mikä liittyy sitten maihin. Totta kai seitsemän maata ei ole kovin monta, kun jäsenvaltioita 28 aika ja resurssit eivät ole päässyt tähän, mutta, mutta valinta oli se, että me pyrimme, meillä oli tietty vertailukohtaisemme liikkeelle, ja ottaen huomioon eri osat Eurooppaa, ottaen huomioon niin oikeusjärjestelmät ja kysymykset, jotka liittyvät takuisiin, ja myöskin järjestelmien kehittäminen, talouden kehittyminen, kehittyneisyys. Eli meillä on eri osia Euroopassa, jotka olemme ottaneet huomioon tässä. Tämä ei ole täydellinen, mutta Eh, tässä on kuitenkin otettu huomioon näitä eri ulottuvuuksia. Ja lopuksi vielä kysymys, joka liittyy kuluttajajärjestöihin. Meillä on 35 sidosryhmää, joita me haastattelimme tämän eh, selvityksen laadinnassa. Se ei riitä, olen yhtä mieltä, niitä olisi nyt olla enemmän, mutta aina halutaan enemmän. Nehän se aina on, halutaan vankempia tuloksia, johdonmukaisempia eh, tilastoja, se on totta, mutta me pyrimme olemaan tasapainoisia niin pitkälle kuin mahdollista – olemme kuulleet siis kuluttajajärjestöjä, ympäristöjärjestöjä ja oikeudellisjärjestöjä. Eli noin 50 prosenttia on suurin piirtein kuluttajajärjestöjä näistä. Ja tämä äh, tulokset, äh, niissä oli äh, eroja, eli heijastuvat eri tavalla eri ryhmissä, mutta mutta kaikesta materiaalista, mitä me saimme, nyt sillä pyrimme täydentämään tätä selvitystä, eli me uskomme kuitenkin, että joka tapauksessa tämä selvitys on tasapainoinen. Kuten sanoin, meihin kohdistui lobbausta, meihin tulivat yhteyttä eri järjestöt ja näkemykset olivat hyvin, hyvin erilaisia. uh, I think there is a, a misunderstanding. Tässä on mielestäni väärinkäsitys koskien maiden valintaa koska me valitsimme seitsemän maata, mutta äh, kahdella näistä todellakin oli pidempi juridisen vastuun aika ähm, sääntöjen vastaisuuksissa koska me tutkimme Alankomaita ja Suomea tapauksina. Ja molemmissa maissa, Alankomaissa itse asiassa on rajoittamaton laillinen takuaika. Tämä tarkoittaa sitä, että jos on tällaisia elinkaarikysymyksiä, kestokysymyksiä, ja mehän tiedämme, että tällä hetkellä on tällainen minimiharmonisaatio olemassa, joten tätä ehkä mahdollisesti muutetaan sitten uuden ehdotuksen myötä. Mutta Alankomaissa voi esittää valituksen elinkaarikysymyksestä ja mitään aikarajaa tälle ei ole asetettu. Suomessa on aikaraja, mutta silti mitä tulee elinkaarikestokysymyksiin erityisesti, oikeus esittää valitus ylittää tämän ajan, joten otimme nämä kaksi maata siis huomioon ja olemme keskustelleet sidosryhmien kanssa kyseisissä maissa. Voin sanoa, että yleisesti ottaen he eivät ole kovinkaan innostuneita tuloksista, joita heidän järjestelmänsä oli saanut aikaan. Ei se oikeastaan ollut johtanut kestävämpään talouteen tässä mielessä, eikä se myöskään johtanut harmonisaatioon koskien tuotteiden elinkaarta. Sanoivat vain, että heillä on oikeus tapauksia, meillä on nyt oikeuskäytäntöä, joka perustuu, ei me oikeastaan tiedä mille, määrittelemmekö tässä jollakin ta- jonkinlaisen keston, äh, määrittelekö, määrittelekö sen tuomari vai jonkin sortin oikeusasiamies, vai laitäytäntöönpanoja yksittäin kyseisissä maissa. Tämä on yksi syistä, miksi me vedimme sen johtopäätöksen, että vaihtoehto kolme, joka perustuu epämääräisen käsitykseen normaalista elinajasta, kestosta, ei varmastikaan olisi sopiva kaikkialla Euroopassa, jos halutaan harmonisoida lainsäädäntöä ja antaa luottamuksen aihetta, tunnetta elinkeinon harjoittajille ja ähm, kuluttajille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Kiitoksia. Ymmärsin, että komissio haluaisi myös sanoa jotakin. Joten komissio, jos voisitte puhua vielä lyhyesti, pyytäisin. Yeah, just a very short uh, remark. Aivan lyhyt kommentti. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että komissio tunnustaa sen, että kiertotalous on tärkeä, siksi olemme hyväksyneet toimintaohjelman tällä alueella. Ja sitten yksi erittäin olennainen kommentti, Rouva Kallas puhui tässä hiukan aiemmin, Kysymys on mutkikkaasta asiasta, tässä, josta, jo nyt tässä käsitellään mitään Tuotteen kesto ei välttämättä liity tuotteen, tuotteessa virheeseen. Se ei välttämättä merkitse sitä, että jotakin on mennyt vikaan. Kysymys on enemmänkin valmistelussa, tuotteen suunnittelussa tapahtuneessa virheessä, eli tuota suunniteltaessa on tapahtunut jokin virhe, ja kuten Rova Kallas sanoi, tämä riippuu siitä, miten intensiivisesti ja miten pitkään tuotetta käytetään. Kaikkien tuotteiden osalta tilanne ei ole sama. Siksi tämä on mutkikas kysymys. Ja tämä on myös syy siihen, miksi komissio alun perin alkuperäisessä ehdotuksessaan sanoi, että me haluaisimme käsitellä eh, sektorikohtaista lainsäädäntöä esimerkiksi eh, energiamerkintädirektiiviyhteydessä eh, tai kulkuneuvojen suunnittelua koskevassa direktiivissä. Huomaamme, että tämä on tärkeä asia parlamentille ja haluamme harjoittaa rakentavaa tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa, jota saamme aikaan tuloksen. Mutta me tarvitsemme kuitenkin tasapainoisen ratkaisun, joka ottaa huomioon sekä yritysten että kuluttajien edut. Ja tässä yhteydessä on hyvin tärkeää muistaa, että kaupallinen takuu on asia, joka jo on säädetty myyntidirektiivissä. Ja vastauksena herra Ari Moulle, me olemme ymmärtäneet, että tämä olisi kaupallinen takuu, siis sellaisena kuin se on määritelty artiklassa 6, joka on myyntiä koskeva direktiivi, ja johon liittyvät nämä avoimuusvelvoitteet. Ja miksi korostan tätä niin kovasti? Siksi, että tärkein piirre kaupallisessa takuussa on sen vapaaehtoisuus. Ja tämä on kahdella tasolla. Ensinnäkin se on vapaaehtoinen. Annetaanko tällaista takua ylipäätään ollenkaan? Ja, ja myöskin sen sisältö, mille annetaan takuu. Kuten Rova Kallas sanoi, minkälaisia, miten voidaan korjata tätä, minkälaisia korjaustomia voi olla. Ja tuolla oikeudesta varmuutta sekä kuluttajalle että valmistajalle, koska silloin kuluttajat tietävät, mitä he ovat saaneet silloin, kun on olemassa kaupallinen taku. Ja toinen on sitten kaupallinen takuu toimii kilpailuparametrina. Se mahdollistaa niiden tuottajien, jotka haluavat antaa kaupallisen takuun tai jotka antaa hyvin laajan kaupallisen takuun, he antavat mahdollisuuden eh, menestyä verrattuna niihin, jotka eivät sitä tee. Ja tämä voisi olla tällainen lisävaikutus. Kiitoksia. Thank you very much. So, uh... Kiitoksia. Pascal, en Ai et halua, selvä. Siis kaikki on selvää meille, jatketaan työtä. Kiitän kovasti tutkijoita heidän tutkimuksestaan ja asian esityksestään. Tämä tarkoittaa sitten sitä, että nyt voimme alkaa äänestää. Ja ensimmäinen mietintö, josta äänestämme, on lausuntoluonnos, vähittäisrahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma Josef Weidenholzer on esittelijä. Tässä on yksi suullinen tarkistus, mutta kerron sitten, mihin se kuuluu, kun sinne asti päästään. Joten työjärjestyspuheenvuoro. Anna-Maria haluaisi esittää tällaisen työjärjestyspuheenvuoron. Ole hyvä. Kollegat, like to ask the secretary. Pidän teeksi, että myöhässä. Pyytäisin, että jatkossa pääsihteeri ottaisi huomioon, että täällä on monia jäseniä, mukaan on hänen Dalton, joka on varjoesittelijä, joka istuu tai tekee töitä sekä Imkossa että Libe-valiokunnassa. Me keskustelimme sähköistä suojaa koskevasta asetuksesta Libessä ja saman aikaan täällä äänestetään. Ja kollegat syyttävät meitä sitten, ties mistä. Ja muut ryhmät ovat sanoneet, että no seuraava kerralla, kun meillä on jokin muumena pyydämme lupaa pyytää lupaa kes puhua aiemmin kuin muuta. Monet valiokunnat kokoontuvat saman aikaan ja monet ovat useassa valiokunnassa yhtä aikaa ja meitä sitten syytetään. Toivon, että sitten ette jatkossa enää tällaiseen mene. Eh, Anna-Maria, so... Kiitoksia Anna-Maria. Tämä siis tarkoittaa sitä, että nyt aloitamme äänestyksen. Weidenholzer siis. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän ja kymmenen identtiset puolesta vastaan tyhjää. Oletan, että tämä pitäisi tarkistaa koneäänestyksenä. Tarkistus 90. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Ai se raukeaa, niin todellakin, sanon puheenjohtaja. 12 puolesta vastaan. Tyhjää, Uskon, että tämäkin pitäisi tarkistaa siis tarkistus 12 koneäänestyksellä. I close the vote. It's four. Raukea. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää Mielestäni sama totuus, mutta tämäkin täytyy tarkistaa, joten 14 koneäänestyksenä. Close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40, kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta. Ai se raukeaa, totta oikeassa. 49 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 52 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni tämäkin pitäisi tarkistaa koneäänestyksenä 52. Close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan. Okay. So on this amendment apparently... Ilmeisesti tähän liittyy suullinen tarkistus Aallesta, eikö niin? Kaikki ovat sen nähneet. Kukaan ei vastusta suullista tarkistusta. Jos... Ai, olkaa hyvä. So apparently the ALDE has to present it, but if you don't... Alden pitää esitellä tämä, mutta jos teillä ei ole tekstiä. Taisinko se lukea, pyydän. Uh, so, uh, although I don't know anything about the file. En kyllä tiedä tästä asiasta yhtään, mitä on toinen sen lukea. Suullinen tarkistus Haluan poistaa alusta ja lopusta sanan big, iso. Siinä ilmeisesti kaksi kertaa oli sana big, iso. Ja ne halutaan pois. Is there any objection against the oral amendment? Sustaako joku tätä? Jos ei ole vastalauseita, sitten me äänestämme 56 tarkistuksesta, johon tämä suullinen puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. We close the vote. Äänestys päättyy hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Sitten mennään eteenpäin Seuraavaan asiaan lausuntoluonnos, yksityiselämän kunnioitus ja henkilötietojen suoja sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2258 EU-kumoaminen ja sähköistä viestintää koskeva asetus. Eva Meidel on esittelijänä. Kompromissi yksi. Puolestaan, että vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 192 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 193 ja 194 ovat identtiset puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että nyt täytyy tarkistaa 194 ja 195 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 195, sanoi puheenjohtaja, se on rauennut. 197 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hylättiin. Tarkistetaan koneisesti 197. Hylätty. 198 puolesta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 tyhjää, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 241 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan koneisesti 241. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyvin niukasti. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Kompromissi viisi. Äänestys päättyy.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 hylätty. 443 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 444 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. 444. Äänestys päättyy. Hylätty. 445 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 496 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 497 puolesta se onkin rauennut. 498 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 499 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 500 puolesta onkin rauennut. Pyydän anteeksi 501 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 501. Äänestys päättyy hylätty. 502 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 504 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 505 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 506 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 507 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 508 on rauennut 509 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 510 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistan koneisesti 510. Äänestys päättyy. Hylätty. Te olette oikeassa. Pyydän anteeksi. 511 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 512 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti 512. We have to do it again, sorry. Otetaan uusiksi. 512. Voitteko äänestää uudestaan, koska tämä oli pieni ongelma. Paina nappulaa, Nikola. Äänestys päättyy. Hylätty. 513 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 514 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 515 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 516 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 517 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 518 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 519 puolesta vastaan tyhjää hylätty No, tar- tarkistetaan 519, koneäänestys. Hylätty. 520 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan koneisesti. 520. Äänestys päättyy. Hylätty. Olitte oikeassa. 521 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 522 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti 522. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 523 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 525 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 528 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneisesti 528. Hylätty. Pyydän anteeksi. 529. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan koneisesti 529. Hylätty. Teidän täytyy näyttää kättä kunnolla, koska Täältä käsin tilanne ei ole selvä. 530 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 44. Äänestys päättyy. Hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 54. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistan koneesti 55. Close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Mikä? 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 57 koneellisesti. Close vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sekin. Tarkistetaan tarkistus numero kolme. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 60 puolesta vastaan. Tyhjää. Minusta sekin pitää se tarkistaa. Tarkistamme 60. Äänestys päättyy. Hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitäisi myös tarkistaa 59. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei todellakaan ole selvää täältä katsottuna. Tarkistamme nelosen Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 69 ja 70 ovat samansisältöiset puolesta vastaan. Tyhjää. Uskon, että tämäkin pitäisi tarkistaa. 69 ja 70. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vast... kansanpuolesta en näe ketään jota. <laughs> puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin pitää tarkistaa. 82 tarkistetaan. It's reject hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin täytyy tarkistaa. 83. Close the vote. Äänestys päättyy. Hmm. Hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa. Tarkistetaan kahdeksan. Äänestys päättyy. Hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hylättiin, mutta tarkistetaan. Tarkistus 100. Äänestys päättyy. Hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus numero 10. Äänestys päättyy. Hylätty. 103 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 108 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 109 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 110 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 133. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 134 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin pitää tarkistaa. 134. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 153 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 155 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 162 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 160 tarkistetaan. 162. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 164. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 32. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 169. Puolesta, vastaan, tyhjää, pitää tarkistaa. 169 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 174. Äänestys päättyy. Ei se olisi muuttanut mitään. Olen... Tilanne on silti sama. Se hyväksyttiin. 15 puolesta 15. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, hyväksytty. No no, olette oikeassa, se hyväksyttiin. Se hyväksyttiin. Voimme tarkistaa. 175. Tarkistetaan. 175. Hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 178 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta, ei, se raukeaa, se raukeaa todellakin. 179 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Se hyväksyttiin, joten onnittelut Eva Maidalille. Haluaisin antaa hänelle puheenvuoron. Um, thank you very much, Chair. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin vain kiittää paljon esittelijöitä erittäin pitkistä, mutta antoisista kokouksista. Kaikki pitivät kiinni näkemyksestään loppuun saakka. Keskustelua käytiin viime hetkeen saakka jotta saataisiin selkeä näkemys siitä, miten tämänpäiväinen äänestys tulisi sujumaan. Kiitoksia kaikille yhteistyöstä. Kiitos myös sihteeristölle sekä IMPEM, IMKon sihteeristölle että kansanpuolen sihteeristölle. Kiitos myöskin minun taustajoukoilleni. Um, then we have... Sitten vielä tämä viimeinen tämän päivän äänestys. Se koskee äh, e, säästämään EUn autojen turvallisuutta parantamista. Joten ensin kompromissiin yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistus seitsemän koneäänestyksenä. One to vote. Yksi vielä. Nyt äänestys päättyy hyväksytty, mutta ei kyllä tullut selväksi täältä eteisestä. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän raukeaa. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Aldesta suunnan tarkistus, olkaa hyvä. To replace the word can by the original... Sana can voidaan helposti korvata esittelijän alkuperäisellä pitäisi voida should be able to. Tämä liittyy siis nykyiseen kuluttajan suojan lainsäädännön tilanteeseen. Uh, to this oral... Vastustaako joku suullista esitystä? Ei. Sitten kompromissi kaksi ja tämä suullinen tarkoitus mukaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan raukeakin, koska kompromissi kaksi hyväksyttiin sitten eteenpäin 16 seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 raukeaa 18 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, sitten kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Äänestys päättyy ja hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Herra Dattul, haluatko e- kenties puheenvuoron? Sain kiittää varjoesittelyä teidän tekemästään työstä. Saan erittäin vahvan lausunnon laadittua liikennevaliokunnalle. we have uh, reached the end. Onnittelut siis nyt äänestykset on viety loppuun, joten voimme mennä eteenpäin esityslistalla. Nyt sitten käsittelemme tarkistuksia Äh, mietintö palvelusta sisämarkkinoilla annetun direktiivin täytäntöönpano, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskeva ilmoitusmenettely sekä direktiivin 2006 ja hallinnosta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojen vaihtojärjestelmän asetuksen muuttaminen. Nyt tässä haluaisin muistuttaa siitä, että neuvosto hyväksyi lähestymistapansa jo 29. toukokuuta. Toimi nopeasti ja odottaakin tässä nyt parlamentin päätöstä. Esittelijä teki esityksen jossa on 26 tarkistusta 12. heinäkuuta, sitten 217 muutosesitystä tehtiin kaiken kaikkiaan on 234 tarkistusta. Ja koska herra Gutierrez ei voinut olla silloin läsnä. Nyt halu- niin Siksi haluaisin antaa puheenvuoron Nikola Dantille, joka tässä edustaa esittelijää. Nikola. Grazie Presidente. Eh, colleghi, eh, Sergio ringrazia i relatori. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitos Sergio. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä varoesittelijöitä turvallisista tarkistuksista. Kuten kuulimme, tarkistuksen yhteensä 116 tähän tärkeään direktiiviin. Kyse on osasta erittäin kiistanlaista visaista pakettia. Olemme tehneet tiukan kompromissitarkistuksia. Ne mahdollistavat toivon mukaan sen, että kriittisimmät seikat mietinnössä saadaan sovittua. Artikla 3 esimerkiksi, sitä otan muuttaa niin, että ilmoitukseen liittyvät vaatimukset selkeytetään ja myöskin otetaan huomioon ne arviot, jotka on jo tehty. Joten jäljellä jäisi velvollisuus vähentää byrokratiaa jäsenvaltiossa. Samaan hengenvetoon sanoisin, että olisi hyödyllistä ottaa käyttöön sellaisia toimia, jotka poistaisivat pakkoilmoitukset ja hätätoimenpiteistä silloin, kun on kyse yleisestä turvallisuudesta ter- kansanterveydestä ja ympäristön suojelusta. Mitä tulee artiklan 5, konsultointiaikaa on lyhennetty, varsinkin kun on kyse toimista, joihin on tehty muutoksia viimeisen, mutta ei vähäisimpänä. Olemme muuttaneet artiklaa 7. Siinä pyritään uudelleen määrittelemään komission toimivalta – kun on kyse suositusten hyväksymisestä jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole ryhtyneet toimenpiteisiin. Tähän liittyy myöskin rikkomusmenettely. Komissio ei voi täysin estää sitä, että kansalliset parlamentit omaksuvat tai hyväksyvät toimenpideluonnoksia, toimenpideehdotuksia. Vaihtoehtoisesti tietystikin asia voidaan viedä yhteisöön tuomioistuimeen. Olen pyrkinyt löytämään yhteisen sävelen ja siten olemme keskittyneet juuri niihin seikkoihin, jotka juuri mainitsin. Varjoesittelijät muista ryhmistä ovat tehneet ehdotuksen viime marraskuusta lähtien löytääkseen vankan kompromissi linjauksen, jota kaikki voisivat tukea. Tulemme järjestämään myöskin teknisiä kokouksia. Ja ensi viikolla että kokoontuu teillä tiistaina Strasbourgissa. Of... Kiitoksia. Esittelen nimissä haluaisin antaa puheenvuoron varjoesittelijöille ja EPPstä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää, koska olen todellakin iloinen hänen lähestymistavastaan samoin komission ehdotuksestakin itse asiassa olemassa oleva ilmoitusmenettely palveludirektiivin mukaisesti ei toimi hyvin ja direktiiviä ei täytäntöön panna täysin. Tällä hetkellä ylikansallisia vaatimuksia on estämässä markkinoille pääsyä palvelutarjoajien kohdalla, jotka tulevat muista maista. Näiden lisävirallisuuksien Lisäksi nämä ovat usein varsin raskaita, ylimääräisiä prosesseja. Tämä on huomattava este yritykset, jotka haluaisivat tarjota palveluitaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Tämä hetkinen ei ole kunnollinen tai ulkoisia vaatimuksia vastaan, jotka ovat ristiriidassa palveludirektiivin kanssa ja EU-perussopimusten kanssa. Lisäksi minä uskon, että ilmoitusmenettelystä voi tulla tehokas väline, jotta voidaan paremmin soveltaa olemassa olevaa palveludirektiiviä. Tässä yhteydessä komission ehdotus uusiutusta tiukemmasta ilmoitusmenettelystä on varsin myönteinen asia. Ehdotus aivan oikeasti säätää, että jäsenvaltioiden pitää aina ilmoittaa vaatimusta, jota asetetaan palveluntarjoajille ennen kuin tämä tulee voimaan ilmoitusmenettely jäsenvaltioissa. Sen pitää olla avoin ja todellakin pitää varmistaa, että lisää vaatimukset, toimenpiteet on kunnolla ne ovat suhteellisen samanaikaisesti kuitenkin pitää noudattaa toissijaisuusperiaatetta. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että näin tärkeä lainsäädäntökysymys myötä vaikuttaa siihen, että kansallisten lakien, kansallista laista ilmoittamismenettely toimii asianmukaisella tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Stefanik sitten ECRssä. Olkaa hyvä. First, I'd like to thank the rapporteur for the compromise amendment. No se kiittää esittelijää kompromissiehdotuksista, joka jaettiin eilen. Olen ollut kiireinen e-privacy-asian kanssa, joten en ole vielä ehtinyt niihin hirveästi tutustua, joten puhun niistä tarkistuksista, jotka olemme tehneet. Me haluamme parantaa tätä pakettia, jotta palvelun tarjoaminen rajat tavalla muuttuu helpommaksi. Ja minunkin mielestäni tätä ilmoitusmenettelyä täytyy tiukentaa, jotta turhat muut kuin tuliesteet poistetaan. Muutama avainseikka meidän kannaltamme. Ensinnäkin soveltamisala. Katsomme, että on erittäin tärkeää pitää soveltamisala mahdollisimman laajana, laajana jotta tämä ilmoitusmenettely on mahdollisimman johdonmukainen ja uusia luvanantomenettelyitä täytyy pohtia ja myöskin pitää kiinni palvelun tarjoamisen vapaudesta, joka mainittu palvelua, että koska se direktiivissä, mitä ilmoituksi muuten tulee niin pitäisi ottaa myöskin mukaan perustelu siitä, miksi toimialta ryhtyä niin, että toimet eivät ole syrjäviä eivätkä epäsuhtaisia. Tämä on minun tarkistus 164. Tämä on yhdenmukaista sen kanssa, mitä tehtiin silloin, kun puhuttiin mietinnöstä, joka liittyy muihin kuin tuliesteisiin. Estilän kanssa olen samaa mieltä tarkistus 16, mutta 14 on sillä, että emme hyväksy, koska siinä puututaan artiklaan kolme. Rajat ylittävät palvelut pitäisi kattaa tuon artiklan velvoitteilla. Tämä on minun tarkistuksen 133. Mitä tulee parlamentin huomioon, jotka liittyvät muihin kuin standardimenettelyihin esittelen tästä puhui, on tärkeää, että tällaisista muutetaan edelleenkin komissiolle viipymättä. On tärkeää, että kun on kyse kirjallisista menettelyistä, näitä ei käytetä porsanreikänä. reikänä ja standardi ilmoitusmenettelystä täytyy sillä pitää kiinni. 174 ja 170 liittyy kirjallisiin toimiin ja haluamme varmistaa, että ilmoitus täytyy antaa ja komissio tekee päätöksen artikla 7 mukaan. Mitä tulee sitten kuulemisen aikaan, mielestäni kolmen kuukauden kuuleminen on tarpeen ja se pitäisi aloittaa sitä päivästä, jolloin komissio saa täysimittaisen ilmoituksen jäsenvaltiolta tämän tarkistuksen 18 kolme jäsenvaltioiden komission täytyy voida myöskin esittää kommentteja kysymyksiä. Mitä tulee sitten varoitukseen, varoitusjärjestelmän osalta halusimme auttaa komissiota yhdistämisen kanssa, jotta voidaan ottaa käsiero käyttöön silloin, kun toimist, on kyse toimista, jotka saattavat olla ristiriitaisia kiistanalaisia, mutta päätöksentekomenettely täytyy pitää samanlaisena kuin palvelujen tarjoamista, koska sen direktiivisen tarkoituksen pitäisi olla estää oikeusmenettelyt tai välttää oikeusmenettelyt alun perinkin. Se, että päätöksentekomenettely poistetaan, että se vähentäisi komission jäsenvaltioiden mahdollisuutta ratkaista kiistat ennen kuin liian pitkälle mennään. Tällä hetkellä me vastustamme esittäjän tarkistus 26, jossa viitataan komission täytäntöönpano välineeseen ja lupamenettelyyn ja että sitten pitäisi ryhtyä oikeusmenettelyyn. Tämä, olisi, tämä oli tällainen karkea tai suurin piirtein annettu arvio siitä, missä linjassa meidän ryhmämme on ja toivon mukaan sitten kanssa sopuvirta tästä syntyy. Then and for uh, Aldi, it's Kallas, please. Kiitoksia sitten edustaja Kallas Aldesta. Um, our job, uh... puheenjohtaja, meidän tehtävämme sisä, tässä valiokunnassa on, että sisämarkkinat EU-ssa toimivat ja paras tapa saavuttaa tavoite on minimoida esteet markkinoilla ja sitten ilmoitusmenettelyn kaltaiset menettelyt ovat tässä ratkaisevassa roolissa, koska niiden kautta pitää identifioida ja myös rajoittaa mahdolliset uudet esteet ennen kuin niitä aletaan toteuttaa käytännössä. Tämän takia on tärkeää, että oikea menettelytapa aina seurataan. Mitä tulee sitten siihen, että ei olekaan, että on laiminlyöty ilmoitusmenettely, niin silloin sääntöjen mukaan jäsenvaltiolle tehdään asiasta ilmoitus. Me tiedämme, että tällä hetkellä tämä on kysymys, jota käsitellään ja toimenpiteisiin ryhdytään ilman asianmukaista ilmoitusta. Tämä käytäntö vain muuttuu, jos virhe. Jos jätetään tekemättä ilmoitusmenettely ja siihen liittyy seuraamukset myös, ja se helposti identifioidaan. Siksi meidän ryhmästämme on tärkeää, että sidosryhmien pitäisi voida varoittaa komissiota näistä aikeista, josta ei ole ilmoitettu, eikä ole rikottu artiklaa 3 tai 4. Mitä tulee sitä menettelytapaan, ilmoitusmenettelyn itseensä, niin sen pitäisi olla avoin ja selkeä menettely, ei vain ajatella jäsenvaltioita, vaan myös sidosryhmiä itseään ja kolmisen osapuolia. Avoimuusmenettelyssä sitä voidaan vahvistaa, jos varmistetaan, että kaikki olennaiset sidosryhmät pidetään mukana, ei vain jatkuvan ilmoitusmenettelyn kautta, vaan voidaan sitä myös varo- varoituksia, tai komissio voi esittää varoituksia. Kuitenkin heitä, heitä pitää ajan tasalla, mitä lisäarvoa syntyy, jos he jos he pystyvät antamaan tämän palautetta, joten heidän pitäisi voida kommentoida näitä toimenpideluonnoksiaan. Sitten jos ilmoittava jäsenvaltio ilmoittaa toimenpideluonnoksesta, meidän pitää varmistaa, että muut jäsenvaltiot ja komissio voivat antaa palautetta muutetusta tekstistä myös ihan niin kuin alkuperäisessä ehdotuksessa todettiin, jos ei anneta tilaisuutta heille kommentoida muutoksista, tulee estämään parhaimpien käytäntöjen vaihtamista. Olen myös iloinen nähdessäni, että monet kollegat tekivät tämän tyyppisiä tarkistuksia. Vielä lopuksi Mistä toimenpiteistä pitää ilmoittaa mistä ei? Meidän pitää varmistaa, että emme luo mitään porsaan reikiä. Kaikki poikkeudet pitää selkeästi perustella ja määritellä siis. Ja ilmoitusmenettely ei voi täyttää tarkoitustaan, jos se on varsin rajoittunut sovellusalaltaan. Milloin jäsenvaltiot hyväksyvät sääntöjä, jotka voivat olla esteinä sisämarkkinoilla silloin, tässä pitäisi konsultoida kaikkia muita osapuolia, jotka, joihin tämä mahdollisesti tulee vaikuttamaan. Minä toivon, että me pystymme löytämään hyviä, hyviä kompromisseja asiassa. Kiitoksia. Kaja. Kiitoksia Kaja. Ja sitten vihreistä herra Rotas. Thank you, Madam Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä luonnoksesta vihreiden ryhmän puolesta. Me olemme todellakin tehneet monia tarkistuksia ja niistä on mainittu niiden sisällöstä jo tänäänkin keskustelussa. Esittimme kommentteja, teimme jotakin ehdotuksia. Haluaisin erityisesti ottaa esille sen, että nykyinen ilmoitusmenettely ei ole riittävä niin, että voitaisiin välttää syrjintää asuinpaikan tai kansallisuuden pohjalta. Olen sitä mieltä, että jäsenvaltioiden ja komission tulisi tehdä yhteistyötä kumppanuudessa niin, että voitaisiin muuttaa, parantaa vaatimuksia, jotka liittyvät tähän direktiiviin. Eikä ole hyväksyttävää se, että on olemassa vähimmäis kolmen kuukauden ilmoitusaika ennen kuin on hyväksyntä tapahtuu komissiossa, koska tämä rajoittaa jäsenvaltioiden toimia. On monia tapauksia, jossa ilmoittamista ei voida tehdä kolmea kuukautta aiemmin, ja siksi tarvitaan joustavuutta. Tätä ei voida katsoa huomattavana menettelytapa virheenä, mutta todellisuudessa hyväksyntiä tehdään usein aivan tilapäiratkaisujen pohjalta ja tilanteissa, joissa jäsenvaltiot eivät voi ilmoittaa asiasta kolme kuukautta aiemmin. Meidän pitäisi olla joustavampia ja ennen kaikkea toimia käytännönläheisesti. Tämä ei saisi olla liian jäykkää, vaan tämän tekstin pitäisi olla sellainen, että se myöskin on mahdollisuus soveltaa käytännössä. Tarvitaan enemmän avoimuutta tähän ilmoitusmenettelyyn ja totta kai tuemme ajatusta – että jäsenvaltioihin ei kohdistu liian suurta taakkaa. Toivon, että meidän tarkistuksemme ja kommenttimme otetaan huomioon. Odotan mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä varjosittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you very much. And then for... Kiitoksia. Ja sitten EFDDstä. Herra Solu. Grazie, relatore. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää. Haluan meidän mielipiteemme tästä ehdotuksesta ilmoittelumenettelystä. Palvelu on asia, mihin emme ole ollenkaan tyytyväisiä. Täällä on monia tärkeitä kysymyksiä, jotka on ohitettu joten olemme yrittäneet keskustella joistakin näistä kohdista, tehneet tarkistuksia ja erityisesti haluaisimme muutoksia artiklaan 7 koskien toimenpanovan elimen roolia. Tämä tarkoittaa, että komissio itse asiassa voi vedota jäsenvaltioon, etteivät hyväksyisi sääntöjä tai tarvittaessa jopa voisivat mitätöidä sääntöjä, jos ovat sitä mieltä, että ne eivät ole sopivia. Todellisuudessa tämä ei ole toteutettavaa sitovan päätöksen kautta. Menettelytapa perustuu lausuntoihin, joiden mukaan komissio ilmoittaa, että ongelmia on sitten se tuomioistuimen tehtävä jatkossa on arvioida, onko sääntö laillinen. Me emme voi hyväksyä sitä, että Euroopan komissio korvaa jäsenvaltiot tai tuomioistuimen. Ja on tärkeää, että kansallinen, kansallista itsemääräämisoikeutta noudatetaan, mitä tulee ehdotuksen sisältöön. Joten ei pitäisi ylittää tätä prosessia ja me uskomme, että kuulemisaika korkeintaan kolme kuukautta on riittävä, eikä kuusi kuukautta, kuten on ehdotettu. Me haluaisimme myös nähdä poikkeuslupia pakolliseen ilmoitusvaatimukseen kielellisissä tapauksissa tai silloin, kun poikkeamat säännöistä ovat mitättömän pieniä. Ja sitten artiklasta 3, kohdasta 4 missä ilmoittamatta jättämistä voidaan pitää vakavana menettelytaparikkomuksena. Tällainen määritelmä on liian yleinen luonteeltaan. On vaikea siis ymmärtää, milloin tällaista sääntöä voitaisiin käyttää. Sitten vielä yksi tärkeä aspekti. Viisi artikla kohta todistetaakan kääntäminen komission pitäisi yksityiskohtaisesti, yksityiskohtaisesti selittää, minkä tyyppisistä ongelmista kansallisen lainsäädännön kanssa on kyse. Emme voi olettaa, että jäsenvaltiot läpikäytävät vaaditaan tällaista prosessia niiltä. Sitten erityisluvat pakollisesta ilmoitusmenettelystä, niitä pitäisi voida laajentaa, jos ne koskevat erityisiä paikallisia toimintatapoja. Paikallisviranomaisilla ei ole tarvittavia resursseja olla tämän tyyppisessä toiminnassa. Thank you very much. And then, uh... Kiitoksia. Ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron Anna-Maria koratsa biltille uh, I think that it's important to... Kiitos. On tärkeää katsoa, miksi me olemme tekemässä sitä. Meillä on palveludirektiivi, jota ei ole pantu toimeen täysin, ja meillä on huonosti toimiva palveluiden sisämarkkina, ja nyt asiantuntija sanoo, että se on se, missä on suuri potentiaali luoda kasvua ja työpaikkoja Euroopassa. Meillä on ilmoitusmenettely jo olemassa. Miksi me olemme korjaamassa sitä? Siksi, että jäsenvaltiot eivät noudata sitä. Joten ongelma tässä on se, miten jäsenvaltiot panevat toimeen tätä me olemme nyt parantamassa olemassa olevaa välintä, koska joko jäsenvaltiot eivät ilmoita tai ilmoittavat liian myöhään tai ilmoittavat vain osittain tai eivät, eivät edes tee tätäkään aina. Ja jos me nyt sitten otamme komission ehdotuksen, niin kuin monet täällä ovat sanneet, sosialistit ja muut, minä vain sanon, että aina on pyritys avata, kun yritys avata sisämarkkinoita palveluille, mikä merkitsee työpaikkojen luomista, että te haluatte vesittää sitä. Emme me voi jälleen kerran toimia poikkeuksien mukaan. Poikkeukset merkivät lisää byrokratiaa, lisää sekaannusta ja lisää verukkeita jäsenvaltioille ja jättää toimeenpanematta. Te mainitsitte kaikki mahdolliset poikkeukset, julkinen tilaus, ylimenevä erittäin tärkeä yleinen etu, mutta kaksi perustelua, jotka ovat jo palveludirektiivissä ovat se, että jäsenvaltiot ovat sitten väärinkäyttäneet näitä vuodesta 2006, me nämä käyttöön, jotta ne saavat lisää mahdollisuuksia väärinkäytöksiin. Minun mielestäni Mä haluaisin nyt vain kuulla, oletteko todella vakavissa ne palvelujen sisämarkkinoista, koska muusta tapauksessa hukkaamme täällä aikaamme. Kysymys on sääntöjen pirstaleisuus, palvelujen yhdestä jäsenvaltiosta, joka haluaa antaa palveluita toisessa jäsenvaltiossa, ilmoittaminen on tietoa. Ei se merkitse sääntöjen muuttamista. Se merkitsee vain sitä, että jäsenvaltiolle kerrotaan, miksi jäsen, voiko jäsenvaltio perustella, miksi se asettaa sellaisen säännön, että palvelujen tarjoaja toista jäsenvaltiosta ei voi toimia sen jäsenvaltiossa. Tässähän puututaan perusperiaatteisiin, jotka ovat isämarkkinoilla välttämättömyys ja suhteellisuus. Noudatetaanko näitä? Tämä on se, mistä on kysymys. Minä en ole valmis tokemaan yhtäkään muutosta, koska ne, koska ne vain vesitetään komission äh, esitystä. Virginie Rosier, please. Kiitokset, Virginie Rosier. Kiitos puheenjohtaja. On totta, mitä sanottiin. Autanko sisämarkkinoita suojelevat kuluttajana ja ympäristöä ja palkansaajia? Tämä on sääntöjen tarkoitus. Palveludirektiivillä on, on tarkoituksena suojata Euroopan kansalaisten etuja. Nyt pitäisi tietää, kuinka kunkin rooli tässä määrittyy, kun pyritään edistämään sisämarkkinoita – joka palvelee kansalaisia ja, ja kuitenkin varmistaa kansalaisten suojan samalla. Tasapaino on herkkä kysymys. Ja kun tarkastetaan palveludirektiiviä, siinä on jokaisella oma roolinsa lainsäädännöllä, myöskin kansallislainsäädännön roolinsa ja Euroopan lainsäädännöllä, eli meidän tekemillä päätöksillä ja meidän päättämillä säädöksillä on roolinsa ja komissiolla on myöskin roolinsa. Se on sopimusta valvoja varmistaa sen, että eurooppalaista lakia kunnitetaan. Ja se täytyy varmistaa, että oikeasuhtaisuus ja kriteerit, eh, niitä noudatetaan ja päästään juuri yleisen edun mukaisiin tarkoitusperiin, jotka ovat kaikkien kansallisten muka- mukaisia. Sisämarkkinat eivät toimi, se on todettu. Tietysti enemmän tästä tarvitaan ehkä dokumentointia vielä, esimerkiksi rajat ylittävät eh, vaikutukset ja ongelmat, niistä pitäisi tutkia ehkä enemmän, mutta ylipäänsä, ylistetty voi sanoa tämä sisämarkkinoiden toimivuudesta. Se, mitä tämän päivänä on ehdotettu ilmoitusmenettelystä, tämä mahdollistaa sen, että komissio voi pitää kiinni niistä oikeuksista, jotka sillä on. Se varmistaa lainsäädännön noudattamisen. Tässä on erittäin tärkeää saada tasapaino aikaan. Ja kun tässä, mitä meillä on lainsäädäntö päättäneet, että eurooppalaista lainsäädäntöä täytyy kunnioittaa. Ja mitä tulee ilmoitusmenettelyyn, tämä ei välttämättä toimi niin hyvin kuin haluamme. Jotkut, halu, haluat, jotkut jäsenvaltiot eivät halua tällaiseen ähm, ilmoitukseen mennä. Mutta kaikkien täytyy pitää kiinni säännöistä ja kunnioittaa niitä. Eikä tätä voida varmistaa ilman sanktioita. Komissio täytyy varmistaa, että ilmoitusmenettely sitä täysimittaisesti. Ja tästä on kyse. Minun mielestäni komission täytyy varmistaa, että se käyttää kaikkia välineitä varmistaa lainsäädännöltä. Miksi ei se sitten tee niin? yhdistynyt kuningas, kuningaskunta ei halua tällaista. Se on nähty, mutta täytyy ne, jotka eivät tänä päivänä kuunnita sääntöjä, täytyy varmistaa, että jatkossa näin tehdään. Ja kun halutaan muuttaa tasapainoa eri toimijoiden välillä, tämä saattaa johtaa hämmentykseen se, että kuka on, mikä on kenenkin rooli. Komissio täytyy varmistaa, että sääntöjä noudatetaan ja mikäli säännöt ei noudata, niin se täytyy voida viedä tuomioistuimen asia Haluamme todellakin mennä sellaiseen suuntaan, että komissiolle annetaan valta etukäteen jo sensuroida kansalaisia, kansallisia lainsäätäjiä. Ei tämä ole komission tehtävä. Milloin demokraattisesti voidaan kuvitella, että komissio voisi rajoittaa sitä roolia, joka kansallisella lainsäätäjällä on? Ei tämä ole komission tehtävä. Voisin sanoa komissiolle, että se voi etukäteen jo sensuroida tai estää sitä liikkumavaraa, jota kansallisella tasolla on. Miksi hyväksymme sen, että kansalliset parlamentit, jotka ovat meidän altereikomme, voisi, niiden pitäisi, olisi pakko hyväksyä kaikki, mitä meiltä tulee? Eikö komission toimi tässä täysin vastoin vallan, kolmivallan periaatteen ja tasapainon periaatetta suhteessa tuomioistuimen ja niin Eikö tässä ole jonkinlaisesta väärinkäytöksestä tuota kyse? Ei tämä ole puhtaasti komission valtoikeuksien piirin kuuluva asia. Minusta tämä olisi erittäin huono merkki, varsinkin nyt kun on kyse oikeusvaltion periaatteesta ja vallan kolmi on periaatteen ja tasapainon kunnioittamisesta. Joskus täytyy hieman muuttaa poliittisen keskustelun suuntaa. Komissiot nähdään epädemokraattisena, teknokraattisena, byrokraattisena laitteistona ja tämän lupamenettelykysymyksen yhteydessä täytyisi varmistaa, että tätä kritiikkiä, tämä kritiikki ei vaan vahvistua pikemminkin. Kaikkien täytyy pitää kiinni omasta roolistaan. Ei ole mitenkään illegitiimiä puolustaa kansalaisten oikeuksia ja tämä tasapaino, joka on direktiivissä olemassa, sitä täytyy jatkaa jatkossakin. Okei, okay, thank you very much. And then, uh... Kiitoksia. Sitten Van Kiering ja Uudenberg. The floor for the next item, not this. Ai. Then that was a mistake. So... Pois seuraavasta ehkä tästä. Selvä virhe. Jos joku muu haluaisi puhua josta, jos ei... Ai Nicola Danti, ole hyvä Nicola. Titolo personale, perché prima ho parlato a titolo del... Niin, aiemminhan puhuin täällä esittelijän puolesta. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että että näin äh, herkkä äh, asiakirja on todella hyvin vaarallinen, koska tässä puututaan jäsenvaltioiden kansallisten alueellisten parlamenttien itsemääräämisoikeuteen. Ja täällä se aivan oikein todettiin. Minusta meidän esittelijämme on lähestynyt, lähestynyt asiaa hyvin tasapainoisesti. Hän on kirjoittanut mietinnön, joka ottaa vastaan pelot joita, ja epäilyt, joita valiokunnassa on ja komissio, joka on tämän esityksen tehnyt, niin siinä komission osalta huolehtia tulee sitä, että asiat saadaan sujumaan paremmin, mutta meillä on ollut esimerkkejä instituutioista, jotka ovat demokraattisesti legitiimejä, joilla on toimivaltaa ja jotka saavat sitten sanktioita, jos eivät tee työtään kunnolla. Me tulemme vain tällaista Euroopan vastaisuutta, jos me nyt yritämme karrikoimaan sitä roolia, joka yhteisen instituutioilla on. Emme sitten kuitenkaan voi tehdä, voi, voida tehdä mitään alueellisia kansallisia parlamentteja vastaan niiden toimintaa voidaan puuttua. minusta meidän esittelemme lähestymistapa on hyvin tasapainoinen. Hän näkee, että on välttämätöntä edistää palveluita, että tämän täytyisi toimia paremmin. On olemassa ilmoitusmenettely, mutta eurooppalaisten instituutioiden puitteissa ja toimivallan puitteissa, siis ilman, että tämä on tehtävä niin, että saataisiin tukea Eurooppa-vastaisille voimille, jotka viime vuosina ovat menestyneet. Thank you. And then for the European... Nyt komission puolesta herra Henning Henschlein. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta reagoida tässä keskustelussa, joka on mielenkiintoista. Haluaisin aloittaa muistuttamalla siitä, että tavoite esitteessä on parempi toimeenpano olemassa olevan palveludirektiivin osalta, siis tavoite on yhteinen komission parlamentin neuvoston kesken. Tällä hetkellä palveludirektiiviä ei, se ei ole saavuttanut sitä, mitä me kaikki odotimme, ja syy tähän on se, että sitä pannaan hyvin epätasaisesti toimeen eri jäsenvaltioissa. Se tehdään nyt uusia olennaisia sääntöjä, merkitsee sitä, että pyrimme saamaan olemassa olevat säännöt paremmin todellisuudessa, ja se on se mikä on siis tuollakin tämän esityksen tavoite, niin kuin keskustelussa oikein todettiin. Me haluamme parempaa palveludirektiivien toimeenpanoa, ja se pitäisi tapahtua kumppanuudessa, ja se on se, mistä tässä on kysymys. Kysymys on siitä, että jaetaan kokemuksia, parhaita käytänteitä, jäsenvaltioiden kesken, sitosryhmien kesken ja komission suhteen ennen kuin lakeja hyväksytään, koska silloin voidaan viedä puuttua asioon sen sijaan, että hyväksytään lakeja ja sitten kohdataankin tuomioistuimessa – pitkien menettelyjen puitteissa, jotka eivät kovinkaan paljon auta sidosryhmiä missään. Joten olemme vakuuttuneita siitä, että tämä ehdotus tulee johtamaan parempaan lain noudattamiseen, mutta se johdattaa myöskin paremman laatuiseen lainsäädäntöön, koska vaihto, joka koskee käytänteitä ja kokemuksia, herättää jäsenvaltiossa hyvin samantyyppisiä kysymyksiä, jotka tavallisesti ovat sellaisia, että niistä hyödyttävät kaikkia. Monet tarkistukset, joita on tehty, pyrkivät poistamaan äh, tämän ilmo- tästä ilmoitusmenettelystä tietyn tyyppiset palvelut, joita jäsenvaltioissa jäsenvaltioiden säädöksissä. me hyväksymme nämä muutokset, silloin suurin osa äh, jäsenvaltioiden palvelusäädöksiä ei, niitä ei koskisi tämä kuuleminen, niitä eivät koskisi tämä vaihdot, jotka liittyvät parhaisiin käytänteihin ja kokemuksiin. Ja tämä ei suinkaan johtaisi siihen, että saataisiin parempaa lainsäädäntöä. Joten uskomme että ehdotus, joita pyritään poistamaan tiettyjä jäsenvaltioiden lainsäädännön osia ilmoitusmenettelystä, olisi väärä tie kulkea. Toisaalta olemme kuitenkin yhtä mieltä siitä, että monissa tarkistuksissa on kehotettu vähentämään hallinnollista menettelyä niin, että tämä ilmoitusmenettely toimisi helpommin, ajattelen parempaa hallintoa sille, jotka ovat, koskevat toimenpiteitä, jotka liittyvät olemassa olevaan ilmoitusmenettelyyn. Ajattelen tapoja, joilla voidaan varmistaa se, että demokraattisesti valitut parlamentit, niin kuin täällä jo mainittiin, eivät voi, että niiden, niitä ei estetä hyväksymästä toimenpiteitä siksi, että niiden pitäisi odottaa komission reaktiota. Voi olla myös hyviä syitä siihen, että on tällaisia äh, kiireellisiä menettelyjä, kiireellisiä tapauksia varten. Kun näitä tarkistuksia ja muutoksia luon, luon, luonnostellaan, pitää välttää porsaanreikien syntyminen. Pitää huolehtia siitä, että on tiukat ehdot sille, miten käytetään tällaisia erityisiä menettelyjä, että vältetään se, että tämä ilmoitusmenettely päätyisi tavallaan sivuraiteelle. Ehdotuksessa myös on katsottu huolittu siitä, että jäsenvaltioiden täytyy välittää tietoa ilmoitusmenettelyssä esittäen se, miksi ehdotettu esitys on perusteltu, miksi se on oikeissa suhteissa, miksi se ei ole syrjivä. Tämä on hyvin tärkeää, sillä jos vain ilmoitetaan siitä, mikä lainsäädäntö on, emme voi käydä pelkästään sen pohjalta keskustelua kokemuksista ja käytänteistä. Jotta ei synny väärinkäsityksiä, me emme esitä sitä, että jäsenvaltioiden pitää lähettää meille täysin vaikutusarviota vastaavaa, mutta ne, miten tulisi perustella syyt siihen, miksi esitys, jota he ovat tekemässä, on perusteltu, miksi se on oikeassa suhteessa ja miksi se ei syrji. Suoraan sanottuna kysymys on pelkästään hyvänlaatuisesta lainsäädäntömenettelystä. Mitä sitten tulee komission päätöksenteko valtaan, josta on käyty paljon keskustelua, ei pelkästään täällä, siitä on keskusteltu meidän neuvostossa. Ensinnäkin mahdollisuus on komission pelkästään siinä tapauksessa, että on ollut kaksi kierrosta kuulemisia ja keskustelua jäsenvaltion kanssa – ja haluaisin todeta aluksi, että komissiolla jo on valta tehdä päätöksiä toimenpiteistä, joista jäsenvaltiot ovat tehneet ilmoituksen. Tämä on jo olemassa nykyisessä palveludirektiivissä ja se on olemassa myöskin muilla politiikan alueilla muussa EUn e sekundaarisessa lainsäädännössä. Eli argumentioita, jos on käytetty, että tämä olisi juridisesti mahdollista, että komissiolla olisi tällainen valta, ei ole totta. Tämä on vahvistettu neuvoston keskustelussa se vahvisti neuvoston oikeusyksikkö, ei komission oikeusyksikkö. Sekin, vastusti, sekin vahvisti se, mutta siis myös neuvoston oikeuden yksikkö. Oikeudellisesti on mahdollista, että komissio saa tällaisen vallan. Meidän on vaikea ymmärtää, miksi komission olemassa olevan valta liittyä päätöksiin, jotka koskevat ilmoitusmenettelyä, johtaisi siihen, että parannettaisiin valodirektiiviä, mikä on kuitenkin parlamentin selkeä tavoite. Itse asiassa vaikutus oli todennäköisesti päinvastainen. Tästä syystä ei ole poliittisesti hyväksyttävää komission kannalta, että olemassa oleva päätöksentekovalta, joka on palveludirektiivissä, poistetaan näillä ehdotuksilla. Me sen sijaan uskomme, että olemassa oleva komission päätöksentekovalta on se, jota, pitä, jota pitäisi soveltaa kaikkiin toimenpiteisiin, joista ilmoitetaan, ei vain muutamiin. Tietenkään meidän tavoitteemme ei ole koko ajan tehdä päätöksiä. Jos katsotte, miten olemassa oleva ilmoitusmenettely on toiminut, alle yhdessä prosentissa ilmoitetusta toimista on ollut oikeudellisia, juridisia huolenaiheita sekä kun on käyty keskustelua jäsenvaltion kanssa, joka on ilmoituksen tehnyt. Joten me ehdotamme tällaista hälytysvaihetta, pysähtymisvaihetta, jossa mietitään sitä, että voiko näissä tapauksissa antaa, antaa yksi kolmen kuukauden lisäaika komission jäsenvaltioille keskustella tästä toimenpiteestä, josta on ilmoitettu ennen kuin ryhdytään varsinaisesti mihinkään toimenpiteeseen. Joten olisi tällainen hälytysvaihe, tällainen odottamisvaihe on meistä hyvin tärkeä, jotta saadaan lisäaikaa komissiolle ja jäsenvaltiolle harjoittaa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että se mitä hyväksytään on, tässä me puhumme, on sen on EUn olemassa olevien oikeudellisten velvoitteiden mukaista. Mitä tulee sitten esittelen ehdotukseen siihen, että komissiolla on päätöksentekovaltaa, niin tämä on hyvin mielenkiintoista. Olemme katsoneet sitä aika perusteellisesti. Johtopäätökset, jotka meidän asianajamme tekivät, olivat, että tämä ehdotus ei vastaisi EUn perustamissopimuksia 258 sopimusta Euroopan unionin toiminnasta. Sen mukaan komissiotuvalisesti ei voi viedä asiaa oikeusistuimeen ennen kuin se on esittänyt sitä ennen perustelun lausunnon asiasta ja ennen sitä esivaltiolle, joka on kysymyksessä, täytyy antaa mahdollisuus esittää omat kommentinsa siihen, että he, sitten täytyy olla myöskin kirje, joka sisältää muodollisen huomautuksen. Ennen kuin lykätään tällaista ilmoitettua menettelyä, ja minkä se voidaan viedä sitten Euroopan tuomioistuimeen, johon liittyy 87 artikla sopimuksessa merissä toimet, jotka viedään tuomistuminen eteen, niillä ei ole lykkäävää vaikutusta. Ja on tuomistuminen päätösvallassa itse päättää lykkäämisestä, joten me emme näe, niin mielenkiintoinen kuin tämä esitys onkin, me emme näe, miten tämä voisi toimia. Ja tästä syystä uskomme, että ehdotus, jonka me olemme tehneet artiklassa 7, on paras tapa edetä asiassa. Kiitos. Thank you uh, very uh, much. Kiitoksia kovasti. En tiedä, Nikola, voitko sinä kertoa jotakin, vai jättikö esitellä sinulle jotain viestejä, no ei. No sitten varmasti voimme lopettaa tämän kohdan esityslistalla. Voin kertoa, että kompromissitarkistusten käsittely on seuraavassa valiokuntakokouksessa. 11.12. lokakuuta. Näin ollen eteenpäin seuraavaan kohtaan. Ja se on kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa niminen lausunto. Tässä käsittelemme tarkistuksia ja tässä esittelijä on Dalton on esitellinen. Haluaisin kiittää kaikkia tarkistuksesta, mitä 40, ja monia hyviä ehdotuksia tuli. Toivottavasti voimme saada aika hyvän ratkaisun, koska näitä on vain tämän verran. Katsomme joitakin alueita ja kierrätään niitä kohta. Oli eri aiheita tarkistuksissa, jotka heijastelevat IMKon intressejä. Ensinnäkin tyytyväinen tarkistus, jossa tuetaan yrittäjyyttä, pk-yrityksiä ja hallinnon taakan vähentämistä. Olen myös samaa mieltä siitä, että halutaan lisätä tietoisuutta, annetaan tietoa yrityksille ja kuluttajille on kriittinen osa luottamuksen kehittämistä digitaalisen kauppaan. Sitten tässä keskitytään vaikutuksiin kuluttajissa, mitä tulee EUn kauppasuhteen tuotteisiin, sähköisessä kaupankäynnissä. Kaikki eh, e-kaupan käynti, tärkeä, tärkeä tässä on kuluttajat, mutta nyt ei täysin toiminta sisämarkkinastrategian mukaisesti. E-kauppa edistää toimintaa, mutta se e, ei ole, se ei ole parannut kovinkaan hyvin kansallista kauppaa. Kuluttajat liian usein saavat eteensä tylsiä kirjeitä, joutuvat yritykset ovat maksamaan sakkoja osaton ulkomailta. Meidän pitää todellakin tarkastella, miten löydetään minimikynnykset tässä mielessä, kun neuvotellaan kauppasopimuksista. Ja sitten tällä alueella on hiukan hämmentynyt joistakin tarkistuksista, joita on tehty, joissa vastustettiin tätä, koska tällä hetkellä asiakkaiden järjestelyt otetaan yritystä ottavat huomioon, eikä pelkästään yksilöt. Ensinnäkin, kun, kun haluaa ostaa jotakin EUn ulkopuolelta, sitten he jäävät jumiin tällaisen yritysprosessiin. Ja silloin on hyvin vaikea kallista täyttää näitä ehtoja, siksi he eivät halua ostaa uudestaan EUn ulkopuolelta, joten itse asiassa ei voi ostaa EUn ulkopuolelta tavaraa. Ja on vain kaksi tapaa hoitaa tämä. Voidaan tulleen kautta niin, että on yksilöiden helppo tehdä ilmoituksia tai voimme lisätä näitä de minimis kynnyksiä esimerkiksi, jos eurooppalainen ostaa uimapuvun USAsta, minkä takia se sitten heikentää internetin neutraalisuutta. Neutrality of the internet, and I, I was slightly confused with... Tämä on hiukan hämmentävää ajattelua Tämä on kyllä tärkeä kysymys ja ihmiset varmasti ovat kiitollisia, saamme tämän oikean balanssin aikaan. Sitten mitä tulee VTO, tämä on tärkeä elementti työ e-kaupan kohdalla on jäänyt aivan junnaamaan ikävä kyllä, koska EU on tärkeässä roolissa markkinoille, meidän pitäisi saada aikaan äh, kuluttajaystävällisellä toimintaa. Tämä asia pitää saada uudestaan VTOn agendaan, jotta voidaan edistää digitaalisia palveluita, pyritään poistamaan digitaalisia kaupan esteitä, joten olen tyytyväinen tarkistuksesta, joilla pyritään lisäämään VTOn digitaalista agendaa. Sitten on joukko tarkistuksia kohdasta viisi esitystä. Suur, pitkälti oltiin samaa mieltä, että halutaan estää perusteetonta perusteettomia vaatimuksia on tärkeää ottaa huomioon tiedon vapaa kulku. Se on ratkaisevan tärkeää e-kaupankäynnissä. Jotkut näistä tietovaatimuksista on suunniteltu, jotta suojellaan vain paikallisia etuja tehokkaampia talouksia vastaan, kun koko idea on tehokkuus digitaalisessa kaupankäynnissä. Siksi on kaikkein mukaista tartumme tällaisiin kysymyksiin joten vapaakauppa on tässäkin ydinkysymyksessä, mutta kaikki olemme samaa mieltä, tämä näkyy tarkistuksista, että vahva tietosuojasäännöistä ei voida neuvotella, ja tämä on kyllä ongelma. Jos haluaa käydä sähköistä kauppaa globaalisti, niin silloin kuluttajilla pitää olla sama suoja kuin silloin, kun ostavat tavaroita EUn sisällä, ja tämä kyllä tunnustetaan kaikissa tarkistuksissa kaikilta osapuolilta, ja meidän pitää saada tässä asiat oikealla tolalle, Mitä tulee tiedon vapaan sen vaatimuksen, tietosuojan riittävyys on tässä tärkeässä roolissa, sitten pitäisi myös päivittää tämänhetkisiä kauppasopimuksia tiedon virtaamisesta ja ottaen huomioon myös kahdenkeskiset suhtautumiset asiaan. Odotan mielenkiinnolla kommentteja teiltä ja haluan kommentteja niistä tarkistuksista, jotka ovat teille erityisen tärkeitä. Sir. EPPstä edustaja Pospisil. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Kansanpuolen ryhmän nimissä haluaisin ilmaista, että me tuemme esittelijän tekemää työtä. Teksti, joka liittyy digitaaliseen kauppaan, on erittäin tärkeä. Ensinnäkin emme näe kovinkaan paljon tässä ristiriitaisuuksia tai kiistanisia asioita. Olemme pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa. Ei nyt halua käydä lävitse kaikkia yksityiskohtia ja toistaa kaikkea, mitä on jo sanottu. On totta, että meillä on kaikenlaisia esteitä, jotka estävät digitaalista kauppaa meidän mielestämme. Strategisesti pitäisi keskittyä juuri näiden esteiden poistamiseen. Nähdäksemme on myöskin erittäin tärkeää, että tulevaisuudessa kansainväliset sopimukset, joita tehdään, EUn ja muiden maiden välillä pitäisi tehdä niin, että tarkastellaan tariffeja siinä kun on kyse digitaalisesta kaupasta. Tällä hetkellä on voimassa moratorio vuodelta 1998. Tulevaisuudessa olisi erittäin tärkeää tehdä asialle jotakin. Joko meidän täytyy saada sopimus kansainvälisellä tasolla, tai sitten tähän täytyy puuttua kahdenvälisissä sopimuksissa – Meidän tarkistuksemme menemät tähän suuntaan. Voisin mainita esimerkiksi tarkistuksen numero viisi, joka meidän käsialamme. Siinä todetaan, että tulevaisuudessa Euroopan komission pitäisi varmistaa vapaa pääsy maailmanlaisille yrityksille sisämarkkinoille. Yksi väli, jota tässä voidaan käyttää, olisivat kaupan kansainväliset sopimukset. Toinen seikka, jonka on vielä poimia esiin, on yleinen yhtenäinen pääsy laajakaista verkkoon. Tästä on puhuttu monta kertaa Euroopan parlamentissakin. Digitaaliset maksu- maksujärjestelmät ovat myöskin erittäin tärkeä asia. Ja myöskin tehokas kuluttajansuoja täytyy varmistaa niin poispäin. Tämä liittyy hyvin paljon asioita, joiden suhteen ihan varmasti sopu syntyy meidän ja esittelijän välillä. Sitten vielä verkkoturvallisuus ja yksityisen tiedon suoja, tietosuoja. En usko, että nyt tarvitsee toistaa yhä uudelleen, että digitaalinen kauppa on erittäin tärkeä asia ja se on erityisen tärkeä pk-yritysten kannalta, koska se auttaa heitä saamaan uusia asiakkaita. Tämä antaa myöskin enemmän valinnan varaa kuluttajille. He voivat valita eri tuotteista ja tarkastella tuotteiden hintoja. Tämä on erittäin hyvä ehdotus, oikein hyvä luonnos. Ja sellaisen haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Ja kuten mainitsin, olemme tehneet lukuisia tarkistuksia. En usko, että tässä on mitään eri puraa näiden meidän tarkistustamme suhteen, joten olemme varmiita tukemaan tämän luonnoksen yleistä filosofiaa. Eh, Mrs. Gering. Sitten äh, SD-ryhmästä Rodenburg. E, Pani ja e, Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää herra Daltonia hyvin valmistelusta asiakirjasta. Olen iloinen siitä, että esittelijä on sen puolesta, että edistetään toimenpiteitä, jotka on mainittu tässä strategiassa. Minulla on kuitenkin tarkistuksia, joita olen tehnyt. Yhden linja on hyväksyttävä, mutta haluaisin kuitenkin viitata eräisiin muihin kysymyksiin. Yksi asia on se, että poistetaan äh, maarajoitus. Me teemme työtä tämän ongelman parissa. Meillä on käynnissä kolmikantaneuvottelu, mitä tulee maarajoitteisiin. Minusta meidän pitäisi korostaa sitä selkeämmin tässä strategiassa. Meidän ei pitäisi puhua pelkästään ongelman ratkaisemisesta, vaan myös todeta, miten ongelma lopulta tulevaisuudessa on ratkaistavissa. Olen myös sen puolesta, että edistetään verkkoneutraaliutta ja että vahvistetaan kuluttajansuojajärjestelmiä. Meidän tulisi täyttää täyttää kuluttajien äh, tarpeet kyberavaruudessa. Ei saa olla niin, että rajataan tiedon, tietojen alaa ja että internetiä rajataan. Jos ajatellaan sitä, miten monet ihmiset käyttävät online-palveluita, meidän on rakennettava, meidän on vahvistettava luottamusta, kuluttajien luottamusta ja meidän tulisi vähentää äh, petoksen vaaraa. Meidän tulisi myös poistaa epäreilut käytännöt. Hyvät, vakaat maksujärjestelmät ja korvausvaatimusjärjestelmät tulisivat varmastikin vähentämään tällaisten petosten määrää. Minua kiinnostaa myös se menettely, joka liittyy näihin erilaisiin korvausvaatimuksiin. Miten kuluttajat voivat esittää esittää korvausvaatimuksia pienistä online-maksuista. Tämä olisi nyt panna itse asiassa toimeen jo kaksi vuotta sitten, ja minä vain mietin, miten tämä menettely käytännössä toimii. En tiedä, onko mitään analyysejä vielä tästä. Totta kai lisä, lisääntyvä luottamus on tärkeää digitaaliselle kaupalle, kaupalle, joka tapahtuu verkossa, ja tiedon saatavuus eri esimerkiksi eri, eri asusteiden eri koosta, kenkien koosta, koska nämä koko merkinnät ovat erilaisia eri maissa, on hyvin tärkeää silloin, kun ostamme, kun ostamme jotakin kaupasta. Voidaan tietysti tarkistaa se pelkästään merkinnästä, joka on tässä tuotteessa, mutta kun tuotteita ostetaan internetissä, se johtaa siihen, että ihmiset eivät välttämättä osta tuotteita, koska he eivät ole perillä siitä, mikä on todellinen koko. Ja olenkin tehnyt tarkistuksen, joka koskee tätä kysymystä. Luottamus on siis tärkeää ja se on yhteydessä kyberturvallisuuteen. Ja minun mielestäni meidän tietosuojasääntöjemme tulisi olla oikeudellinen puite silloin, kun ollaan kysym- tekemisissä maiden kanssa, jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolella, niin että näitä parhaita käytänteitä voidaan levittää kaikkialle maailmaan sen sijaan, että niitä vain noudattaisiin Euroopan unionissa. Odotan hedelmällistä yhteistyötä, mutta yleisesti ottaen olen valmis hyväksymään tämän lausunnon ja minä toivon kovasti, että kompromisseista tulee hyviä. Thank you very much. And then for the Aldi, we have uh, Dita Karantsova, please. Kiitoksia sitten Aldin edustaja. And I also would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Alusta lähtien tämä on ollut hyvä pohja ajatellen lopullista lausuntoa. Ja kun sitten näitä tarkistuksia, niin ei ole kyllä mitään vaaraa siitä, etteikö löydettäisi hyvää ripeää ratkaisua lopputekstille. Minun mielestäni on vain yksi kysymys, josta vielä pitäisi keskustella, nimittäin tämä vähimmäisaste. Jotkut ehkä voivat nähdä tämän asiana, joka kiinnostaa vain ystävyyttä kuningaskuntaa silloin, kun se on tulliliiton ulkopuolella. Sitten mielestäni tällainen lisäys kuitenkin on kaikkien jäsenvaltioiden ja äh, kuluttajien työn mukaisesti hetkinen raja 22 euron alhainen. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden pitää kontrolloida ja kantaa tullia yksittäistä lähdöstä on vähän, vähän arvoa. useinta voi tarkoittaa, että itse asiassa jäsenvaltiolle maksaa enemmän tarkistaa, onko tulla ja saamatta kuin ajatellaan eh, mahdollista hyötyä, jota syntyisi. Tämä tulee kuluttajien, tämä tarkoittaa viivästyksiä ja maksuja, joissa ei ole mitään järkeä. Joissakin jäsenvaltioissa vähimmäistarkistusmaksut on otettu käyttöön. Esimerkiksi Belgialla on 10 euron minimisumma joka rahoitetaan sitä huolimatta, ma- ma- maksetaan sitä huolimatta, onko äh, tulee vai ei. Tämä on vähän niin kuin vero. Kenenkään ei pitäisi maksaa siitä, että saavat perheeltään vaikka lahjan ulkomailta. Joten näistä syistä minä uskon, että meidän pitäisi pitää tämä pyyntö mukana tässä lausunnossa. Kiitoksia Dita. Ja jos muita varjoesittelyitä ei olekaan paikalla, niin antaisin puheenvuoron jälleen esittelyyn, jos haluat. Kiitos ja kiitos kaikille kollegoille kommenteista. Uskon, että olemme hyvin pitkälti samaa mieltä kaikesta oikeastaan. Kansanpuolue puhui tarifeista ja digitaalisesta siirrosta. Myös tosi parempi, että saadaan kansainvälinen sopimus aikaan. Tämä tietystikin vie aikansa ja voi olla tarpeen pohtia myöskin kahdenlaisia sopimuksia tällä välin. Tämä on tärkeä asia. Myöskin yleinen pääsy laajakaistaan Tämä on avainasia. Mikäli ei ole laajakaista, ei voi käyttää hyväkseen digitaalisen kaupan strategista huomiota siitä, millainen se on. Ja samaa mieltä myöskin SNDn kanssa. Olen varma, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että täytyy varmistaa, että kuluttajan suoja ei millään tavalla saa vaarantaa digitaalisen kaupan strategiassa, varsinkin onko se yksityisen suojasta. Täytyy varmistaa, että sitäkään ei vaaranneta. Meidän täytyy olla hieman varovainen joidenkin seikkojen suhteen jotka liittyvät digitaalisiin sisämarkkinoihin. Puhutaan digitalista kauppastrategiasta kolmansien maiden kanssa. Maantieteelliset esteet, geoblocking. En tiedä, pitääkö tästä puhua kauppastrategian yhteydessä, koska nyt on kyse maailmanlaajuisesta pikemminkin kuin Euroopan tason sopimuksista. Täytyy hieman olla varovaisia sen suhteen, että ei saa menetä vesiä. Meidän täytyy tietää, mikä kaikki kuulutti käsensä markkinoihin. Periaatteessa tässä ei ole kuitenkaan mitään sellaista, minkä suhteen ei saataisi helpotussopimusta aikaan. Ja mitä Dita sanoi tästä alemmasta tasosta, tämä ei koske pelkästään yhdistynyttä kuningaskuntaa. Uskon, että tämä koskee kaikkia kansalaisia. Internet ja sähköinen kauppa tulevat yleistymään. Ja mikäli lentokentältä ostaa tavaraa, niin silloin raja on 180 euroa ja sitten internetissä 22 euroa. Kyllä tässä on silloin ongelma verkkokaupan ja muiden kuin aineellisten hyödykkeiden kohdalla. Uskon, että ja toivon, että saamme jotakin tänä rajan vielä aikaiseksi ennen lopistusopimusta, mutta eli hyvin pitkälti olen samaa mieltä kaikesta ja olen valmis esittämään kompromissiehdotuksia, mutta en oikeastaan näe tässä edes mitään kovinkaan kiistanaista. mutta en ole varma, että saamme hyvän tekstin aikaan valiokuntaa varten. The vote in... Kiitokset, että äänestetään seuraavassa kokouksessamme lokakuun alussa. Näin voidaan siirtää viimeiseen kohtaan esityslistalla, se koskee kilpailupolitiikkaa koskevaa vuosikertomusta. Tässä käsittelemme lausuntoluonnosta. Esittelijämme on Kristel Saldemose. Formen og øh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kollegoja siitä, että he vielä istuvat täällä, ovat jääneet tänne keskustelemaan kilpailupolitiikasta. Sehän on tehtävä, joka, johon meidän on tartuttava, kun olemme saaneet komission kilpailukertomuksen. Meille on hyvin ratkaisevaa se, että myös omassa valiokunnassamme käsittelemme kilpailun kysymyksiä, sillä kilpailupolitiikka on yksi tärkeimmistä välineistä silloin, kun on kysymys hyvin toimivien ja reilusti toimivien sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi. Haluaisin aluksi kiittää komissiota vuoden 2016 kertomuksesta ja myös hyvistä toimenpiteistä, joita, joihin komissio on ryhtynyt. Sen näkyy nimenomaan siinä, että komissio kilpailupolitiikan alalla on tehnyt hyvää työtä. Jos komissio saa tällaista toimivaltaa ja voi puuttua epäoikeudenmukaisuuksiin, vääristymiin, monopoliasemiin, silloin me saamme huomattavasti oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat. Näin on selvästi käynyt ilmi. Olin yhtä mieltä siitä, mitä Jean-Claude Juncker viime vuonna puheessaan unionin tilasta sanoi. Siinä hän nimittäin totesi, että samojen, samat edellytykset merkitsevät myös sitä, että Euroopan kuluttajat voi, ovat suojassa kartelleilta ja markkinoiden väärinkäytöltä. Komissio valvoo tätä suojaa ja siksi kilpailupolitiikka onkin niin tärkeää. Ja tässä minä siis olen yhtä mieltä komission kanssa ja puheenjohtaja Junckerin kanssa. Siksi meille on niin tärkeää, että me vuosittain me voimme ottaa kantaa asiaan ja saamme tietää, mitä on tapahtumassa. Ja voimme myös varmistaa sen, että sisämarkkinat toimivat oikeudenmukaisesti. Lausuntoluonnoksessani haluan komissiota tukea tässä, tukea sitä siinä, mitä se tekee hyvin ja viitata vielä siihen, mitä se pyrkii tekemään. Kovinkaan pitkähän tämä teksti ei ole, eikä minun tarvitse varmaankaan enää luetella kaikkea, mikä siinä on mainittu, mutta korostaisin sitä, että kilpailupolitiikka on läheisesti yhteydessä veropolitiikkaan. Olemme korostaneet tätä toistuvasti ja sitä on toistuvasti korostettavakin. tuet, jotka eivät ole asianmukaisia, niitä vastaan on toimittava, koska ne vievät pohjaa pois kilpailulta. Ja on tärkeää, että jäsenvaltio toimii sen puolesta, että torjutaan kilpailua, joka ei ole oikeudenmukaista. Me olemme kuulleet hyvin vakavista tapauksista. Haluaisin kuitenkin korostaa yhtä asiaa. Ei ole pelkästään nimittäin kysymys suurista ja tunnetuista tapauksista on luonnollisesti myös pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Myös niiden tapauksessa on huolittava siitä, että kilpailun edellytykset ovat samat ja että sielläkin niidenkin tapauksessa vääristymiä vastaan torjutaan. Olemme puhuneet myös siitä, että on tärkeää, että valvotaan asioita ja että nimenomaan kansalliset kilpailuviranomaiset val- vahvistavat valvontaa ja komissio on ryhtynyt tässä toimiin, on luotu tämä Euroopan laajuinen kilpailun valvonnan verkosto ECN+. Olisi hyvä ja toivottavaa, jos olisi hiukan enemmän riippumattomuutta näiden viranomaisten toiminnassa, nimittäin on sellaista taipumusta siihen, että Kansalliset kilpailuviranomaiset eivät ole niin tiukkoja suhteessa omiin kansallisiin yrityksiin kuin muihin. Tässä on hiukan taipumusta protektionismiin ja siksi suosittelisinkin, että sitä tarkasteltaisiin hiukan lähemmän, lähemmin. Tutkittaisiin sitä, voitaisiinko saada riippumaton verkosto tai riippumaton yksikkö, joka voi tutkia sitä, että jäsenvaltiot toimivat oikein ja tekevät sen, mitä niiden pitääkin tehdä. Sitten hiukan tähän Dieselgateen, dieselskandaaliin olimme voineet nähdä, että kansallisilla viranomaisilla oli vaikum, taipumusta suojella omaa autoteollisuuttaan, eikä toimia niin kovasti sitä vastaan kuin olisi pitänyt kenties. Haluan ottaa sen esimerkiksi tässä yhteydessä. Parempi tilanne kilpailusääntöjen toimeen täytäntöönpanon osalta olisi voinut auttaa myöskin dieselskandaalin tapauksessa. Nyt toivon kovasti, että me voimme vielä tarkemmin katsoa sitä, miten komissio voisi saada tästä lisää toimivaltaa niin, että se voisi tässä yhteydessä tukea kansallisia viranomaisia, koska se auttaisi kilpailua ja siitä olisi hyötyä pk-yrityksille ja kuluttajille. Ja sitten vielä lopuksi. Yksi tärkeä elementti reilun kilpailun varmistamiseksi on se, että kuluttajillekin annetaan käyttöönsä väline, joka mahdollistaa heidän aktivoitumisensa. Se on meille sosiaalidemokraateille tärkeää. Olisi tutkittava sitä, olisiko mahdollista tällaisiin kollektiivisiin oikeusvälineisiin, ehkä ei välttämättä ehkä amerikkalaisen mallin mukaan, mutta sellainen väline, joka menisi kuitenkin tähän suuntaan niin, että kuollut kuluttajat silloin, kun on äh, vilpillistä kilpailua, pystyisivät toimimaan sitä vastaan. Minun mielestäni komissio on todellakin tehnyt hyvää työtä, mutta joitakin välineitä voitaisiin kehittää nopeammin. Uskonkin, että voin lopettaa tähän ja olen varma, että voimme käydä hyvää keskustelua tästä aiheesta. Ja odotan mielenkiinnolla eri ryhmien kantoja ja myöskin ehdotuksia siitä, miten tekstiä parannetaan. Yhteinen tavoitehan on se, että parannamme kilpailua sisämarkkinoilla. Then, uh, for, uh... Kiitoksia EPPstä. Edustaja Puspisil. Děkuji pěkně za slovo, paní předsedkyně. Já se velmi pozorně... Kiitoksia puheenvuorosta. Kuuntelin huolella esittelijä. Me uskomme, että kilpailupolitiikka on todella tärkeä aihe. Tämän takia mietintö on meille hyvin merkittävä. Kaikki epäreilut täytäntävät käytänteet, kuten kartellit, ovat pahasta EU-taloudelle. Kyse voi olla jopa kolmesta prosentista kokonais BKT, kun ajatellaan vahinkoa, joka syntyy EUn taloudelle. Me puollamme tätä mietintöä toisaalta, minun täytyy sanoa, vaikka tässä kun kuuntelin esittelijää, Ymmärsin, että tässä mietinnössä pitäisi keskittyä kilpailupolitiikkaan sisämarkkinoilla. Sitten on joitakin muita aspekteja, jotka liittyvät kilpailupolitiikkaan, kuten veropolitiikka. Minä uskon, että nämä kysymykset ovat turhia tässä mietinnössä. Olemme valmiit keskustelemaan näistä asioista esittelijän kanssa, mutta veropolitiikka on hyvin herkkä kysymys. Ja meillä ei edes ole yhtä ainoaa mielipidettä täällä Euroopan parlamentissakaan asiasta. On hyvin vaikea sanoa, että vero päätökset tai verosäännöt haittaavat kilpailupolitiikkaa. Meidän pitäisi keskittyä poliittisiin kannanottoihin. Se ei ole tässä kuitenkaan päätavoitteena. Me haluaisimme välttää sellaista tilannetta, missä tämä mietintö voisi johtaa uuteen sääntelyyn. Jos esittelijä mainitsee mobiiliyksikön, joka on riippuvainen jäsenvaltiosta kilpailupolitiikan kannalta, niin se voisi, no ei ole pakko, mutta se voisi johtaa siihen, että luodaan uusi yksikkö, uusi rakennelma ja sääntelyä, ja tämä olisi kyllä sitten meille ongelmallista. Kyseinen yksi, kutsutaan sitä nyt vaikka näin, niin haluaisin, että tätä asiaa selitettäisiin meille paremmin. Palataan siihen nyt uudestaan. Ja sitten on joitakin mekanismeja, joiden jotka liittyvät kollektiivisiin korvauksiin tai korvauksen hakuun, ja tästä on myös sisäselvitystä. Joten ehdotan sitä keskitytään kilpailupolitiikkaan. Arvioidaan tilannetta tällä alalla. Arvioidaan komission toimintaa kilpailupoliittisesti. Sitten on joitakin poliittisia kysymyksiä, jotka eivät kuulu tähän, ja sitten sosiaalinen polkumyynti se on termi, johon myös liittyy tietty poliittinen vivahde, eikä nyt tulkita sitä niin, että rajoitetaan samalla ihmisten vapaata liikkumista. Mielestäni tämä asia on hyvin tärkeä, ihmisten vapaa liikkuvuus. Joten palataan tähän sosiaaliseen polkumyyteen, että käy paremmin, mitä tässä asiassa tarkoitatte esittelijä. Edelleen olemme tyytyväisiä työstä, jota esittelijä on tällä alueella tehnyt. Olemme valmiita keskustelemaan joistakin aiheista, mutta me emme halua laajentaa kilpailupolitiikkaa alueille, jotka meidän mielestämme eivät siihen kuulu. Kiitos. Kiitoksia ECRstä. Edustaja, olkaa hyvä. Ai, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Kristel Schaldemoosia hänen lausuntoluonnoksestaan. Hän sanoi hienoja asioita esimerkiksi valtion, valtion antamasta verotuesta, verohelpotuksista. Ei ole hyväksyttävää, että jotkut yritykset pystyvät hyötymään kokonsa vuoksi hyvistä sopimuksista. Valtion tuet, kaiken tyyppiset sellaiset, saattavat antaa suosituimuskohtelun tietylle yritykselle suhteessa muihin. Aivan oikein, että komission täytyy varmistaa, että sääntöjä noudatetaan tästä käytänteiden osalta. Nämä haittavat sisämarkkinoita ja vesittävät meidän tavoitteidemme toteutumista, jota valiokunnassa on asetettu. Meidän pitää olla kuitenkin varovaisia tässä lausunnossa. Meidän täytyy pitäytyä vain sellaisiin valtion apuihin, jotka ovat verotuksellisia. Mutta verotus, verotus on rahallisiin valtion tukiin, ei niinkään verotuksessa, koska verotus on jäsenvaltioiden kontolla. Meidän täytyy tehokkaammin keskittyä niihin osa-alueisiin, joilla kilpailulakia ja politiikkaa suoraan sovelletaan. Uskon, että lausuntoon voitaisiin ottaa lisää yksityiskohtia sähköisestä kaupasta ja business-to-business-käytänteistä. Hiljattain valiokunta hyväksyi mietinnön, jossa tarkasteltiin verkkoalustoja ja komission aloitteita tällä alalla. Tämä on erittäin tärkeä asia pk-yritysten kannalta koko Euroopassa. Nyt on aivan liian paljon liikkumavaraa suurilla yrityksillä. Ne voivat ottaa käyttöön esteitä ja samalla ne heikentävät pk-yritysten toimintamahdollisuuksia. Tämä ei ole reilua, eikä tällaista pitäisi sallia meidän eurooppalaisilla markkinoillamme. Tulen tekemään jotakin tarkistuksia tähän asiaan. Toivon, että valiokunta voi ne hyväksyä. Tein jotakin tarkistuksia myöskin digitaaliseen ja verkko, verkon piirissä käytävän kilpailuun. On massa vaara, että näemme haasteita, joita aiheutuu tiettyjen markkinatoimijoiden toimista ja sitten ryhtään lainsäädäntöön, massalainsäädäntöön. Säännöt, jotka koskevat monikansallisia, pitäisi saada koskemaan kaikkia yrityksiä, ei pelkästään suuria tai pieniä. Parlamentin äh, täytyy voida reagoida. Pienet eurooppalaiset startup-yritykset äh, saattavat, äh, että heidän innota, niiden innotiivinen energia tukahtuu. Niin asiat eivät ole kunnossa, kuinka kilpailupolitiikka voisi auttaa todellisten kilpailuvastaisten toimien poistamisessa ilman, että estetään niiden toiminta, jotka pyrkivät kilpailemaan reilusti? Hienoa, että komission kertomuksessa puhutaan kansainvälisestä yhteistyöstä. Meillä on erilaisia haasteita eri puolilla maailmaa. Monet yritykset, varsinkin digitaalisessa maailmassa, ovat aiheuttaneet kilpailuun liittyviä kysymyksiä lukuisissa, lukuisilla lainkäyttöalueilla. Meidän täytyy yhteistyötä niin kanssa, joilla on erittäin vahvat kilpailulainsäädännöt, joita saadaan aikaan tehokkaita kunnallisia ratkaisuja. Meidän täytyy myöskin kannustaa siihen, että mentäisiin maailmanlaajuisesti johdonmukaiseen lainsäädäntöön, joka liittyy valtion tukiin ja kartellin toimien, kartellitoimien estämiseen. Maailmanlainen kilpailukyky täytyy varmistaa yrityksillemme ja täytyy varmistaa, että omat markkinamme eivät epäröllä tavalla tue joitakin tässä kilpailussa. Kansainvälisillä foorumeilla täytyy käydä yhteistyötä, mutta myöskin vapaakauppasopimusten yhteydessä – Tämä olisi hyödyksi Euroopan unionille ja yrityksille ja myöskin kuluttajille mukaan luettuna silloin, kun on kyse kilpailupolitiikasta. Tulen tekemään tarkistuksia, joissa otan huomioon nämä seikat ja toivon, että nämäkin tullaan hyväksymään. Ja lopuksi jälleen kerran vielä kiitokset lausunnonlaatijalle Rova Schaldemoselle hänen erimoisesta työstään ja ilomielen teen jatkossakin yhteistyötä hänen ja varjoesittelijän kanssa. Thank you very much. Uh, and then for, uh... Kiitoksia. Ja sitten Aldesta Diita Karansova. Um, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin täysin tukea, mitä herra Pospisil mainitsi. Jos lukee otsikon IMKON lausunto vuotuisesta kilpailukertomuksesta 2016, se ei vastaa nyt sitä lausuntoa, joka meillä on edessä, niin minä näen tekstiehdotuksia, määräyksiä, jotka ovat eivät ole meidän vastuusemme kuuluvaa. Sitten on sosiaalipolitiikkaa, joka liittyy työllisyysvaliokunnan kompetenssiin. Tämä ei ole lausunto meidän valiokunnasta, missä täällä on puhuttu esimerkiksi digitaalisista sisämarkkinoista, missä sähköisen kaupan kysymykset. Minun ryhmäni ei voi tukea tätä lausuntoa tässä muodossa, mutta minä toivon et, ja huomaan, että on olemassa laajempaa tukea sille, tehdään yhteistyötä tässä asiassa, niin että voimme muuttaa tämän sellaiseksi, että saamme sitä hyvän kompromissin ja niin, että se vastaa myöskin tämän valiokunnan vastuualoitta. Very much. Is there any representative? Kiitoksia. Onko täällä komissiosta edustajaa ja onko puhehaluja? Näyttää olevan. Olkaa hyvä. Good morning everyone. Uh, kaikki. Ingla Hennings. Edustan pääosastoa täällä tänään. Ensinnäkin kiitoksia kovasti. Kiitän esittelä Soidemusaa yleistä tuesta, jota olette antanut lausuntoluonnoksessanne meille. Panemme merkille, että te tuesitte kovasti meidän selektiivisiä veroetutapauksia ja olemme tyytyväisiä tässä asiassa teidän, teidän tuestanne. Haluaisin myös sanoa, että silloin kun täytäntöön panemme kilpailusääntöjä, niin tietenkin toimimme kuluttajien ja PK-yritysten etujen mukaisesti yhtä lailla. Ja näin halutaan toimivat sisämarkkinat ja reilua kilpailua aikaan, joten olemme hyvin tietoisia siitä, kuinka tärkeä rooli kuluttajilla ja PK-yrityksillä tässä mielessä on. Kiitämme teitä myös lämpimästi tuesta, jota olette antaneet ECN Plus-aloitteelle. Haluaisin sanoa, että tämä tietenkin on meille tämä asia, joka kuuluu kansallisille työpalveluviranomaisille, jotka herra Bustaisi puhui tästä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja sen takia olemme esittäneet tätä komission ehdotuksessa halutaan vahvistaa riippumattomuutta kansallisten virkamiesten kohdalla, joten direktiivin kautta pystymme myös varmistamaan, että tämä tulee olemaan agendalla jäsenvaltioissa, mitä tulee kansallisiin kilpailuviranomaisiin, että tämä asia on myös kunnolla täytäntöönpannaan käytännössä, joten kiitämme teitä tuesta ja toivomme tietenkin, että nopeasti sujuvasti voidaan asia hyväksyä parlamentissa. Mitä sitten tulee Mm, niin tässä ehkä yritin hiukan sel, yrittäisin selittää sitä, että meillä on jo varsin läheistä yhteistyötä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa. Varmastikin tiedätte tästä työryhmästä, joka meillä on. Näin voimme vaihtaa tietoa, asiantuntemusta, meillä läheistä yhteistyötä. Tämä toimii todella hyvin. Mikä myös toimii hyvin on, että kun teemme tarkistuksia, sanotaan vaikka näin, ja tutkimuksia muissa jäsenvaltioissa, niin luonnollisesti meillä on asiantuntemusta ja alakohtaisessa yksikössä me kilpailupääomassa tämä kulkee molempiin suuntiin. Myös jäsenvaltioilla on edustajia, jotka edustavat kansallisen viranomaisia. Sitten mitä tulee kumppanuksen jäsenvaltioiden kanssa, jota olemme tässä tehostaneet viime vuoden aikana, tämäkin on hyvin tärkeä osa joka liittyy valtion tukisääntöihin. Tätä kautta yritämme antaa asiantuntemustamme, koska täytäntöönpano on varsin teknistä usein. Ajatellaan nyt vaikka eri lainsäädäntöjä ja erilaisia kysymyksiä, jotka liittyvät valtion tuki mm, niin toimimme tällä tavalla ja tätä olemme vielä tiivistäneet ja jatkossa tulemme entisestään tiivistämään ja, ja annamme aina tietoa ja ovemme on aina auki näissä kysymyksissä, joten Meillä on tietoa fuusioista, tiedonvaihdosta koskien erilaisia kilpailupolitiikan täytäntöönpanon kysymyksiä. Taidan lopettaa tähän ja sanon vielä yhden tähän, tä, lopettaa tähän ja olen tyytyväinen siis tästä yleistä tuesta koskien komission toimintaa ja kiitän lämpimästi tästä tähän mennessä myönteisestä lausuntoluonnoksesta. Kiitos. Some words. Kiitos kommenteista sekä komissiolta että kollegoilta. Niin, en ole yllättynyt, jos nyt ette täysin tue sitä, mitä minä tässä esitän kilpailupolitiikkaa, nyt tämän politiikkaa. Siinä on paljon mukana politiikkaa, niin kuin, mikä liittyy siihen, miten toimia kilpailun alueella. Meidän pitää katsoa, miten voidaan olla kuluttajia, miltä näyttää tämä tilanne yrityssana. Minusta on tärkeää, että tässä luonnoksessa katetaan kaikki. Tietenkään kilpailupolitiikka välttämättä ole veropolitiikkaa, mutta jos veropolitiikka ei toimi sisämarkkinoilla, ei meillä ole oikeaa kilpailutilannetta, aitoa kilpailutilannetta, ja se tapahtuu kuluttajien kustannuksella, ja kuluttajathan ovat meille tärkeitä meidän valikunnassamme. Minulla on siis seitsemän kohtaa tässä luonnoksessa. Neljä näistä on yksiselitteisesti meidän valiokuntamme toimivaltaan kuuluvia. Muiden osalta voi asioita nähdä eri tavallakin, mutta minä tietysti toivon, että me löydämme täällä ratkaisun. Totta kai minulla on olemassa vain tietyt puitteet, ja teksti voi olla vain tietyn mittainen, ja olen ottanut siihen mukaan tällaisella vain sen, mitä itse pidän tärkeänä – Kuitenkin voidaan tehdä tarkistuksia tietysti ja sisällyttää muitakin asioita tekstiin. Olen kuullut eri kommentit ja tulemme sitten näkemään, miten saamme aikaan sellaisen esityksen, joka saa laajan tuen taakseen. Mutta jos uskotaan, ettei, että kilpailupolitiikka ei ole politiikkaa, olisi väärin kilpailupolitiikka on politiikkaa yksiselitteisesti ja haluaisin korostaa sitä, että hyvä oikeudenmukainen kilpailupolitiikka on aina kuluttajien etujen mukaista ja siksi minusta tämä asia on tärkeä ja siksi minun mielestäni komissiolla pitäisi olla enemmän toimivaltaa, jotta saadaan aikaan hyvät kilpailuedellytykset kaikille. Toivon laajaa tukea. Kiitoksia. Ja nyt näihin sanoihin. Niin, ensinnäkin tarkistuksen jättämisen määräaika 4. lokakuuta kello 12. Ja jos muita asioita ei ole, enkä näe tällaista, niin varmasti voimme lopettaa nyt kokouksemme. Haluaisin kiittää teitä kaikkia, haluan kiittää myös tulkkeja heidän työstään. Ja sitten seuraava kokouksemme pidetään keskiviikkona 11. lokakuuta ja 12. lokakuuta. Kiitoksia ja mukavaa loppupäivää kaikille.